ce matin. Hyvää huomenta. Tänä aamuna budjettivaliokunta ei enää aio olla kovin erikoinen, koska me aiomme nyt koota meidän työvaliokuntamme. Ja se on ihan työjärjestyksen mukainen, koska se tarkoittaa sitä, että työvaliokunnassa pitää olla sekä nais- että miesedustus. Ennen tätä Minun on tarkistettava varaedustajien henkilöllisyys. Työjärjestys edellyttää sitä, että ryhmät myös esittelevät varajäsenten nimet. Ja tänä aamuna meillä on Lainen, joka korvaa Rova Hoffmanin, Gabriele Preus, joka korvaa Rova Budin, Benito Silva korvaa rouva Riadan. Ja rouva Hautala korvaa rouva Banana. Ainsi donc. Näin ollen vara jäsenet, joiden nimet juuri kuulitte. Voisin uskoa, että me olemme äänivaltaisia äänestämään 11. Ja näin ollen voimme edetä valita meidän valiokuntamme, työvaliokuntamme jäsenet jo tammikuusta lähtien työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, edustaja Sarvamaa. Ryhmät pääsivät sopuun. jonka mukaan toiseksi varapuheenjohtajaksi edustetaan edustaja Geijeriä, kolmanneksi varapuheenjohtajaksi edustaja Muresania ja neljäs varapuheenjohtaja ehdokas oli Rouva Holmajor. Haluaisin olla varma, että edustaja Geijer on ehdokas. Hän on ehdokas, edustaja Muresan, edustaja Holmajor myös. Pitääkö meidän käydä äänestys vai voimmeko valita nämä edustajamme vain – taputuksella ja näin ollen hyväksynnällä. Näyttää onnistuvan, eli näin ollen voin julistaa valituksi Jens Keijerin toiseksi varapuheenjohtajaksi, kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Siegfried Myresanin ja neljänneksi varapuheenjohtajaksi Monika Holmairin. Pyydän teitä kaikkia rouvaa ja herroja asettumaan paikoillenne työvaliokunnan kokoonpanon mukaisesti. Une modification. Minulla on sitten yksi muutosehdotus esityslistalle, jossa olisi nyt seuraavaksi tarkoitus käsitellä ulkoisiin toimiin liittyvää takuurahastoa, mutta ihan henkilökohtaista syistä johtuen Rauha Holmaier haluaisi esitellä meille nyt mietintönsä kiinteistöpolitiikasta komission kiinteistöpolitiikasta ja Frontex-hankkeesta aivan erityisesti. Ähm, Herr Vorsitzender. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Mielellämme maanantaina haluaisimme päättää tästä, koska meidän täytyy ottaa kantaa tähän kysymykseen. Kyse on siitä, että rakennusta pitäisi vuokrata pidempään kuin mitä se sitä tarvitaan. Eli tässä on yli kahden vuoden siirtymäaika ja taloudellisesti katsottuna tämä on melkoinen lisärasite. Katson, että meidän pitäisi pistää merkille, että tämä lisämaksu pitäisi pitää mahdollisimman, pitäisi, mahdollisimman pienenä, mikäli sama henkilöstö siirtymäkauden ajan käyttää kahta rakennusta samanaikaisesti. Joskus siirtymää on tarpeen, mutta kahden vuoden ylimääräinen vuokra maksettavana olisi liian suuri, joten tähän täytyy suhtautua hyvinkin kriittisesti. Eli maanantaina vasta päätettäisiin. Tämä on minun ehdotukseni. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron tästä Rouva Holmajerin mietinnöstä? Ei kukaan. Kiitos. Arvoisa rouva Paara puheenjohtaja, onnitteluni samalla kertaa. Ja nyt pyydän Eidergardia Sabalia esittelemään meille mietintönsä, joka liittyy ulkoisiin toimiin liittyvästä takurahastosta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Toimiko mikrofoni? No, täällä nyt näyttää toimivan hyvin. Kuten sanoimme, puhumme tästä ulkoisin toimiin liittyvästä takuurahastosta. Meillä oli ensimmäinen keskustelu komissiossa ja sen takia voin yleislinjat esitellä teille, mitkä olivat tarkistukset, jotka minä olin esittelijänä tehnyt komission ehdotukseen. Ja minä haluaisin myös hiukan arvottaa niitä saamia niitä tarkistuksia ja missä voimme sitten etsiä sopua. Kun esittelin mietinnön, tein yhteenvedon työ, työlinjauksista viiteen osaan. Ensimmäinen osa käsitteli lukuja ja siinä on yksi yleissopimus, jossa puhutaan siitä, että nostetaan maksimikattoa tai rajaa tai menoja, jos nyt ajatellaan ulkoisia toimia. Mutta meillä on myös joitakin eroja kun EPPn ja sosialistien kanssa. Me olemme siis esittäneet muutoksia kaikkiin alueellisiin kattoihin, mutta uskon, että pääsemme kuitenkin sopuun. Muistan, että minun äh, alkuperäinen ehdotus luku, muuttaa lukuja suhteessa komission ehdotukseen sisälsi kaksi linjaa. Ensiksi haluamme nostaa käytettävissä olevan rahamäärän ulkoisiin toimiin tähän takuurahastoon ja toisaalta haluan vahvistaa sit, niitä alueita, joissa äh, on toteutettu suuri osa investoinneista investointipankin toimesta. Mutta on totta, jos me annamme kaiken rahan, lisärahan komission ehdotuksesta naapuruspolitiikalle, niin silloin koittaa hetki, että meidän pitää tasapainottaa erittäin hyvin investointipankin olemassaolo idässä ja etelässä, ja, mutta myös Latinalaisessa Amerikassa. Eli minun ehdotukseni menee siihen, että vaikka me pidämme, säilytämme suuren osan näistä investoinneista, pyrimme kuitenkin tasapainottamaan hieman enemmän tätä kasvua etelään päin ja pieni osa sitten suunnattaisiin Latinalaisen Amerikkaan. Meidän täytyy nimenomaan ottaa toi huomioon muuttoliikkeestä koehtuva paine. Se tulee idästä, mutta varsinkin etelästä ja se on yksi motiivi muuttaa tämän ulkoisiin toimiin liittyvien toimien suuntaan. Meillä on maita, joissa on suurempaa muuttoliikettä, mutta täytyy ottaa huomioon myös viimeisimmät geopoliittiset tapahtumat, jos niitä sellaisiksi voi kutsua. Meidän täytyy ajatella Yhdysvaltojen viimeis- presidentin viimeiset vaalien rajan sulkemistoimenpiteet, koska se koskettaa myös latinalaista Amerikkaa. Tässä meillä on hyvä hyvä mahdollisuus EUlle osoittaa meidän naapuruus, hyvää naapuruspolitiikkaa. Totta kai meitä huolestuttaa se, mitä tapahtuu lähempänä meitä, mutta kyllä meidän täytyy ottaa huomioon naapuruspolitiikassamme myös kaukaisemmat toimet, koska sekin tulee vaikuttamaan Eurooppaan, joten tässä on nyt hyvä tilaisuus suunnata katseet uudestaan latinalaisen Amerikkaan, koska se on ollut vähemmän kehittyneempää toiminta siellä. Jos ajattelemme yleisesti lukuja, ei siinä ole ollut mitään sen suurempaa ongelmaa säilyttää tämä kasvu komission tai ajatellen, mutta kyllä meidän täytyy vielä nähdä hiukan vaivaa, jotta pääsemme yhteiseen näkemykseen ja kantaan parlamentin komission kanssa. Mutta ne tarkistukset, joita olen tehnyt, ne liittyvät tähän on neljään ta- näihin neljän tavoitteisiin. Minä haluaisin vähän muuttaa näiden neljän tavoitteen laatimista. Tekstiä ei ole kyse vain siinä, että taistelemme niitä perussyitä vastaan, jotka ovat muuttoliikkeen taustalla, vaan meillä olisi tavoitteena, joka on looginen, ja se, joka, joka myös löytyy komission ehdotuksesta, mutta me emme saa keskittää ainoastaan yksinomaan, vaan poistaa muuttoliikkeen syyt. Meidän täytyy katsoa vähän myös, mikä on meidän visiomme ja miten me voimme auttaa niitä maita, jotka voivat kehittyä sen takia, me, että ihmiset voivat parantaa elinolojaan näissä omissa maissaan ja sen takia on suunnitteilla matkoja näihin maihin. Mutta joka tapauksessa mikä tästä nyt eh, ilmenee tästä tavoitteesta, me on se, että miten, no, miten se nyt selittäisin. Muuttoliikke on seurausta siitä, mitä on tapahtunut kyseisissä maissa. On paljon loogisempaa eh, käydä käsiksi syihin kuin seurauksiin. Sen takia tämä on holistisempi visio ajatellen näitä maita. Se on myös paljon parempi ja oikea, oikeampi visio kuin jos me ajattelisimme ja pureutuisimme vain muuttoliikkeen seurauksiin. Sen takia toistan, että kun sijoitamme näihin maihin ja autamme näitä maita, silloin se myös lujittaa kestävää kehitystä tavoitteena näissä kaikissa politiikoissa, joita kehitteillään näissä ulkoisiin toimiin ja investointipankin ulkoisiin toimiin. Ei siinä ole kyse vain viidestä ja puolesta, mutta tässä puhutaan vuon EUn e-, e-, kestävän kehityksen rahastosta, joka on, jolla on myös samansuuntaiset tavoitteet. On ihan itsestään selvää, että mitä meidän nyt pitää tehdä, meidän pitää siis auttaa näitä maita, jotka ovat kehittymässä ja sen takia suhteuttaa heidän elämänsä, heidän tulevaisuutensa, nuorten elämä suhteuttaa tulevaisuuteen, koska heillä ei tällä hetkellä ole töitä. On tullut paljon tarkistuksia. Uskoisin, että jos mä nyt voisin sanoa, että jotkut niistä on vähän hutaistu vasemmalla kädellä, mutta, mutta kyllä me varmasti pääsemme sopuun poliittisten puolueryhmien kanssa. Mutta toistan jälleen kerran, meidän pitää siis taistella muuttoliikkeen syitä vastaan, mutta meidän pitää pystyä antamaan myös yleisluontaisempi visio kolmas ryhmä näissä tarkistuksissa on yleispoliittisempi kokonaisuus. Minä minä olen saanut paljon tarkistuksia, jos ajattelemme joka keskittyy yleisesti miesten ja, miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Siis monet muutokset, tarkistukset ovat tämän linjaisia ja koskettavat tätä kysymystä. Meidän täytyy hieman korjata niissä ilmenevää kieliasua tai miten tarkistukset on muotoiltu. Sama asia koskee ihmisoikeuspolitiikkaa ja niissä tehtyjä tarkistuksia. Meidän täytyy olla erittäin valppaita. Mehän teemme paljon töitä ja monet ryhmät ovat tehneet tässä paljon tarkistuksia. Meidän täytyy päästä niissäkin sopuun, kun lähdemme laatimaan niitä, niiden tekstiä. Viides ryhmä tarkistuksissa liittyy veropetoksiin, veronkiertoon, kaikki, mikä liittyy verotuspolitiikkaan. Olen saanut aika runsaasti tarkistuksia, mutta ei siinä ole sen suurempaa eroa, jos ajattelee niiden sisältöä peruste, perustavanlaatuisesti. Eli siinäkin pääsenemme sopuun. Viimeinen teema, kokonaisuus, jota joka tulee ehkä sitten tässä seuraavassa mietinnössä myös esille. Voisimme keskustella ehkä siitä yhteisesti tästä vallitsee suuri enemmistö, lähestulkoon yksimielisyys, että voimme puolustaa komission näkemystä ja neuvottaa, että, että takurahaston varat palaisivat komission käsiin ja näin voimme sitten edetä käsi kädessä sen suhteen, miten komissio on tehnyt ehdot, muutosehdotuksia varainhoitoasetukseen ja että meillä olisi samanlaiset budjettilinjaukset kuin takurahastossa kuin budjettissa miten budjetissa on suunnattu tälle, ennakoitu tälle takurahastolle. En lähde nyt käsittelemään näitä yli sataa tarkistusta sen tarkemmin. Minä olen sieltä poiminut kaikista tärkeimmät teemakokonaisuudet monissa tarkistuksissa, vain yksinkertaisissa, yksinkertaisesti on kyse vain äänestyksestä, ja ne ovat hyvin meidän linjaustemme mukaisia, mutta joka tapauksessa huomenna meillä on kokous eri varjoesittelijöiden kanssa. Henkilökohtaisesti olen tavannut heitä jo erikseen, mutta huomenna meillä on yhteinen kokous, jossa pyrimme pääsemään sopuun ja saamaan mustaa valkoiselle, mikä tulee olemaan meidän loppu kannanottomme. Nyt olen valmis ja innokas kuuntelemaan teidän kommentteja ja toivottavasti meillä on huomenna sitten kokousta varten hyvin myönteinen asenne ja voisin päästä mahdollisimman suureen kattavaan laajaan sopimukseen budjettivaliokunnan kannalta ja että voimme käydä neuvotteluihin neuvoston kanssa hyvin ö, tukevalla otteella. Kiitos esittelijälle. esittelijälle. Kiitos teidän sanoistanne, jotka nyt kannustavat meitä lähtemään toimiin EUn ulkopuolella sillä toivolla, että voimme nyt heikentää muuttoliikkeen lähteitä. Rouva Hautala on pyytänyt ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. And, um... Kiitoksia puheenjohtaja. On ollut mukava nähdä, että esittelijä Gardia Sabal Rubial ymmärtää syvällisesti perusperiaatteet kehityspolitiikan tehokkuudesta ja hän yrittää parantaa komission ehdotusta ja tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, että tässä vahvemmin korostettaisiin ihmisoikeuksia oikeusvaatimusten toteutumista, samoin sukupuoliaspektin toteutumista haluaisin antaa näin täyden tukemme hänen ehdotuksilleen. Uskon myös, että meidän täytyy tukea hänen muutoksiaan avoimuuskysymyksissä. Meidän täytyy tukea niitä tarkistuksia, jotka puoltavat sitä, että julkaistaan tulosmittauskaaviot nyt vaikka ymmärrämme, että täytyy, täytyy saada linkki puut, muuttoliikkeen ja kehityspolitiikan välillä, mutta meistä tämän ei pitäisi heijastua laillisissa velvoitteissa, ja on, tähän on juridisia ja poliittisia syitä. Vaikkakin täytyy myöntää, että ponnist, esittelijän ponnistelut korjata no, joitakin heikkouksia komission ehdotuksessa, niin oikeastaan emme kuitenkaan usko, että että voi tai pitäisikään käyttää päätöksiä, joilla voidaan kodifioida mitkä, ja tunnistaa, mitkä ovat maahanmuuton perussyitä. Tämä on poliittisesti ongelmasta eikä se toimi, ja siksi me ehdottaisimmekin, että emme lisää viittauksia muuttoliikkeeseen sen syihin, taustallisiin syihin. Mutta tässä ehdotuksessa voitaisiin kyllä äh, myötävaikuttaa merkittävällä tavalla EUn kehityspolitiikkaan. Ja tässä asiassa uskon, että tämä rinnakkainen ehdotus takurahastosta voisi olla innovatiivinen väline, joten me todellakin uskomme, että lyhyellä aikavälillä voidaan puuttua muuttoliikkeeseen tämän välinen tai tällä välillä, niin se ei kyllä onnistu. Jos tällaisia odotuksia on, niin siitä se aiheuttaa pettymyksen. Sitä paitsi on tällainen yleinen ymmärrys kehitysyhteistyötä tutkivassa yhteisössä, että kun on kehitystä, niin silloin ihmiset vielä mieluummin lähtevät liikkeelle, koska silloin heillä on valmiukset lähteä, joten älkää usko siihen, että on mitään lyhyen aikavälin ratkaisuja tälle asialle, jota me olemme alkaneet kutsua muuttoliikekriisiksi. Haluaisin vielä lisätä, että komission ehdotus kokonaislainanannosta ilmastokysymykselle on varsin vaatimattomalla tasolla, joten ehdotamme, että lisättäisiin tätä ainakin 40 prosentilla. Tämä olisi merkittävä panos kohti Pariisin sopimusten täytäntöönpanoa EU-ssa ja kansainvälisessä yhteisössä laajemmin. Me haluaisimme myös vahvistaa säädöksiä koskien eh, epäyhteistyökykyisiä oikeudenkäyttöalueita. Suuri yleisö on yhä skeptisempi mielestäni ja vastustaa kaikenlaista veroeurojen osallistumista, käyttämistä rahastoihin, joita tällaisilla, tällaisissa maissa pyöritetään, joten meidän pitäisi tarkastella myös yritysten sosiaalisen vastuun vaatimuksia, valintakelpoisissa vastapuolissa. Avainkysymys tässä mietinnössä on varmastikin kohta 11, kohta yksi se, joka koskee EUn ulkopoliittisia strategisia tavoitteiden niin täytäntöönpanoa erityisesti toimintasuunnitelmaa ihmisoikeuksista. Jos me tätä kautta voimme todellakin myötävaikuttaa velvoitteemme täyttymiseen ulkopolitiikassamme. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Olen varma, että saamme aikaan hyvän lopputuloksen tästä. Merci. Kiitos näistä lupaavista sanoista, edustaja Depre. Euh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt olen vähän avuton, kun minulla ei nyt tätä asiakirjaa niin Valitettavasti ehkä tässä nyt tulee vähän epäselvää puhetta, mutta kuitenkin ensimmäinen kohta kun lähdetään jakamaan. Minä olen ehkä enemmän samoilla linjoilla, jos näin voin sanoa, niiden äh, linjausten kanssa, joita esittelijä meille äsken kertoi. Minulla on nyt mahdollisuus keskustella hänen kanssaan kahden kesken, kuin niiden tarkistusten kanssa, joita EPP on esittänyt. Mielestäni ainakin kun ajattelemme mietintöä tai tätä suhdetta idän ja etelän välillä. Meidän pitää olla vähän tarkkaavaisempia etelän suhteen, pitää vähän korjata mietintöä, jossa puhutaan kattosummista, rajoista, joita voidaan käyttää yhdellä tai toisella kyseisellä maantieteellisellä alueella. Minä myöskin puolan sitä, että parannetaan tätä kattosummaa latinalaiselle Amerikalle ottaen huomioon tilanteen Yhdysvaltojen ja Meksikon ja latinalaisen Amerikan kanssa. Nyt on koittanut hetki, todella hetki, jolloin voimme antaa oman merkittävän panoksemme meidän suhteitamme latinalaisen Amerikkaan päin. Ja, mutta toisaalta en kuitenkaan puolella sitä, että Kuuba kirjataan tälle luettelolle. On ehkä so, parempi odottaa hetki en tiedä, minkä takia meidän pitäisi tukea Raul Castron hallintoa, joka ei riittävän nopeasti etene demokratian ja demokratisoitumisen tiellä. Toiseksi, mitä tulee tavoitteisiin käsitellä muuttoliikkeen syitä, meillä on tässä nyt ehkä semanttinen väärinkäsitys. Minä kuulin esittelijän esittämät argumentit ja Rova Hautalan esittämät ajatukset, mutta ihan kuitenkaan missään sanota, että jos me lähdemme käsittelemään muuttoliikkeen juuria, niin mikä, mikä sitten tulee esille, liittyykö muuttoliiketavoitteisiin, jotka ovat väestöpolitiikka jossakin maissa, ja toisaalta jossakin maissa välttämättömyys saada jonkin tyyppistä taloudellista kehitystä liikkeelle, mutta toisaalta taas sitten puuttuu totaalisesti kasvupotentiaalit ja työllisyyspotentiaalit ainakin nuoria ajatellen, jossa nuorten osuus väestössä kasvaa. Tämä semanttinen kiista on yksi asia, mutta ei kai meillä nyt ole erimielisyyksiä tavoitteissa. Kyllähän me muuttoliikkeen juuria käsittelimme vain kehitysperspektiivien avulla. Minä haluan, minä haluan korostaa tätä. Kerro miksi. Minä pidän jos me lähdet, käytämme terminologiaa, että käymme käsiksi muuttoliikkeen juuriin, siinähän on ihan selvä tavoite, halusimmepa tai emme. Ja olipa meidän arviomme mikä tahansa, miten me nyt käsittelemme muuttoliikkeitä ja muuttovirtauksia, niin yleinen mielipide on aika lailla järkyttynyt ja tulee vielä enemmän järkyttymään, jos me pysty hallitsemaan muuttovirtauksia. Meidän täytyy sanoa, että se on EUn oma tavoite käsitellä asianmukaisesti muuttoliikkeitä, pitää ihmisiä siellä, jossa he voivat kehittää ja kehittyä paikan päällä. Ja siinä jos mahdollisuutta ei ole, niin pitää lyödä väyliä, joiden kautta he voivat tulla järjestelmällisesti ja hyvin hoidetusti Euroopan unionin mantereelle sitten mitä tulee miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon, välttämättömyys valvoa joitakin kriteerejä. Me olemme tehneet tarkistuksia, koska on muotoiluja, jotka joskus ovat vähän liiallisia. Ne eivät ole realistisia eikä valvottavissa, mitä tulee sitten ihmisoikeuksiin. Ja komission roolin vahvistamiseen olen ihan samoilla linjoilla esittelijämme kanssa ja me tulemme sitten seuraavassa kokouksessa näkemään, miten tarkistukset ovat menneet läpi ja mitä me voimme tukea. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Depre. Edustaja Muresan. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvon kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää siitä myönteisestä rakentavasta hengestä, jossa esittelijä Karvia Zabal teki työtä meidän varjoesittelyiden kanssa. Kuten hän mainitsi, me tapaamme taas huomenna. Olen vakuuttunut siitä, että pääsemme kompromisseihin ja yleiseen sopuun kaikista seikoista, jotka hän meille esitteli. Kuten hän sanoi, meidän täytyy saada selkeä enemmistö parlamentissa asian taakse ennen kuin esittelemme ne neuvotteluihin. Esittele kuvasi lukuisia seikkoja. Ensinnäkin tämä kokonaiskatto. Minun ryhmäni on samoilla linjoilla kuin esittelijä tässä suhteessa. Halusimme, että kokonaiskattoa nostettaisiin 3,8 miljoonalla. Tämä on EIPään näkemyksen mukainen. Uskomme, että meidän täytyy viedä tämä siirry tähän suuntaan. Sitten tämä rahanjako Minun on seuraava ongelma? Tietystikin meillä on maailmanlaajuisia haasteita ja alueellisia haasteita kaikkialla maailmassa. Meidän täytyy priorisoida. Meidän resurssimme eivät ole kuin pohjaton kaivo. Resurssit ovat rajallisia, niitä täytyy käyttää huolella. Suurimmat uhat tulevat lähialueeltamme sekä eteläiseltä alueelta, kun on kyse pakolaisvieroista, mutta myöskin itäisestä naapurusto seurusta. Siellä on yhä aggressiivisempi Venäjän federaatio esimerkiksi, joka uhkaa joitakin itäisen naapuruston maita, joilla on läheistä yhteistyötä meidän kanssamme. Joko assosiaatiosopimuksia, kuten Georgia, Ukraina ja Moldova. Siksi uskon, että suuren summa rahaa pitäisi tarkan valvonnan alaisuudessa tietystikin sääntömukaisesti pitäisi antaa lähialueellemme eteläiselle naapurustolle ja itäiselle naapurustolle Ja etelänaapurusto on jo nyt aluetta, jolla on nähty kaikkein eniten toimintaa. EIP totesi, että eteläiseen naapurustolueeseen tarvitaan lisää rahaa. Tai pikemmin EIP sanoi, että ei tarvita lisää rahaa etelään suuntaan, mutta esittelee ja minä katsoin, että pitäisi saada enemmän eteläiselle naapurustolle lisää rahaa. Kaikki mahdolliset äh, marginaalit ja joustovara pitäisi käyttää eteläisen naapurustolon auttamiseksi. Tämä vaikuttaisi muihin alueisiin mukaan ottana itäisen naapurustoalueeseen. Siksi haluaisimme lisää rahaa etelään alueelle niiden suurten haasteiden vuoksi, jotka sieltä meihin kohdistuvat. E, puheenjohtaja, me jatkuvasti pidämme yhteyttä ja pidämme keskustelukanavaa yllä esitellen suuntaan ja me katsomme, että etelään tarvittaisiin lisää rahaa, vaikka se nytkin jo saa eniten rahaa. Kysymys kuuluu, kuinka paljon enemmän pitäisi antaa eteläisen naapuristoalueelle niin, että muut alueet, jotka ovat myöskin meille tärkeitä, eivät joudu tästä kärsimään. Sitten itäisestä kumppanuus, kumppanuus itäisen kumppanuuden alueesta. Mikäli luototus jatkuu samaa vauhtia vuonna 2018, Tuota aluetta varten käytettävä raha on kulunut loppuun. Ukraina on erittäin tärkeä, siellä myöskin Georgia ja Moldova, pieniä maita. On täysin selvää, että tarvitsemme merkittävää lisäystä myöskin itäistä kumppanuutta varten. Sitten Latinan-Amerikka. Nyt on aika osoittaa solidarisuutta todellakin latinan Amerikan suuntaan. Me näemme, mitä kehitystä on tapahtunut Yhdysvalloissa esimerkiksi. Tämä on melkoisen suuri haaste latinan Amerikalle, se mitä Amerikassa tapahtuu. Meidän pitäisi tukea Etelä-Amerikkaa, Latinalaista Amerikkaa. EIPA ehdottaa lisäystä tähän kohtaan Latinalaisen Amerikalle. Uskon, että perus, tämä lisäys on perusteltua. Esittelijä ehdottaa paljon korkeampaa sumpaa kuin mitä EIP ilman, että tämä vaikuttaa lähialueeseemme. Juuri lähialueelle meidän täytyy satsata lisää resursseja, koska siellä ovat kaikkein suurimmat haasteet. Kaiken kaikkiaan, kuten sanoin, me tapaamme huomenna varjoesittelyiden kanssa. Esittelen, olen varmaa, että alueellisista katoista saadaan, enimmäismääräistä saadaan kyllä sopuaikaan. Ja lisäämme jotakin summia, joita IP on ehdottanut. IP on oikein hyvä arvioimaan kyllä tarpeita. Yleisistä tavoitteista, jotka liittyvät elämään. Mekin ehdotamme sitä, että annetaan erityistavoitteita jotka liittyvät siirtymämaihin ja pakolaisten isäntämaihin. Kyse on strategisesta tavasta reagoida pakolaiskriisiin, kun pakolaisia on tullut Euroopan viimeisten kahden vuoden aikana. Sitten vielä ihmisoikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta. Mekin katsomme, että nämä indikaattorit pitäisi ottaa mukaan projektien täytäntöönpanovaiheessa. Emme halua kuitenkaan että näin tapahtuu sellaisella tavalla, että tästä olisi lisää hallinnollista taakkaa avun saajien puolella. Ja kun on kyse sukupuolikysymysten valtavirtaistamisesta, haluamme tätä soveltaa aina kun se vain on mahdollista sovellella tavalla. Uskon, että Kuuban mukanottaminen tukikelpoisten maiden joukkoon mainittiin jo keskustelussa. Minun ryhmäni on suurella huolella paneutunut tähän kysymykseen ja kollegat eri valiokunnissa mukaan AFETissa ovat ilmaisseet huolensa tästä asiasta. Tietystikin me tiedämme, millaista keskustelua viime vuonna käytiin valko mukaan ottamisesta tukikelpoisten maiden joukkoon. Uskon, että Gérard Depré ilmaisi asian mielekkäällä tavalla hän totesi, että selkeästikin on myönteistä kehitystä tapahtumassa EUn ja Kuuban välillä, mutta onko muutosten toteutumisnopeus riittävän hyvä, jotta Kuuba voitaisiin ottaa tukikelpoisten maiden joukkoon? Pitäisikö se ottaa nyt mukaan vai pitäisikö ottaa se mukaan vasta myöhemmässä vaiheessa delegoidun säädöksen kautta, jonka komissio voisi antaa? Näin tehtiin valko yhteydessä. Tämä on tietystikin kysymys, johon täytyy paneutua vielä varjoisteiden kanssa mutta kansanpuolue AFET-valiokunnassa oli yhä varautuneempi asian suhteen. Sitten takurahastosta. Selkeästikin tuemme esittelijää ilman mitään varaumia, kun on kyse takuurahaston varojen siirtämistä EPLtä komissiolle. Tähän tarvitaan johdonmukaisuutta ja lähentymistä muiden välineiden suhteen. Komissio hoitaa jotakin muita välineitä jo. Sitten vielä viimeisenä puheenjohtaja. Ryhmämme on tehnyt tarkistuksen, jossa ehdotetaan, että sen Venäjän federaatio ulkopuolelle tukikelpoisten maiden joukosta. Miksi ehdotimme tätä? Venäjän federaatio on yhä aggressiivisempi unionia ja e- monia jäsenvaltioita kohtaan. Ja Venäjän kyseenalaistettu monet periaatteet, joille unioni perustuu. EIP ei ole antanut luottoja vuodesta 2014 eteenpäin näistä syistä. Ja uskon, että ne realiteetit, jotka valitsevat tavalla tasolla, jotka liittyvät siihen, että Venäjä on luottoa, pitäisi myöskin tuoda mukaan lainsäädäntöön sellaisella tavalla, että otetaan huomioon se, että Venäjä on miehittänyt Ukrainan ja ottanut omakseen Krimin ja muutenkin suuntaus Venäjän ja EUn välisessä suhteessa on kielteinen. Nyt pitää antaa sellainen signaali, että tällainen ei jää huomaamatta, tällainen peli ei vetele. Ja Venäjä ei suhteessaan EU-hun ole päässyt parempaan suuntaan. Ja EIP, jonka pitäisi antaa luottoa uuden periaatteen mukaisesti, sen pitäisi, EIP pitäisi nyt lopettaa luotonanto ja lainsäädäntöön pitää kirjata se, mitä nyt tapahtuu jo, eli se, että Venäjällä ei anneta luottoja EPLtä. Tämä on minun kantani. Ilomielen teen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta laajan konsensus syntyy ja saadaan vakuuttava enemmistö parlamentissa asian taakse ennen kuin neuvotteluihin muiden kanssa mennään. No, Kiitos. Edustaja Kolmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Kiitoksia perustamatusta työstä. Meidänkin ryhmässämme me tuemme teitä suurelta osin. Haluaisin otella myöskin varapuheenjohtajia heidän valintansa johdosta. Sitten asiaan. En ole aivan nyt varma, onko tämä menettelytapa täällä valiokunnassamme todellakin mielekäs ja taktisesti oikea. Yhtäältä, niin kuin jossakin lukee, me puhumme takurahastosta EUn ulkoisia toimia varten. Ja tällä tarkoitamme kehitysapua ja sitä, että tuetaan demokraattista kehitystä – käytännössä maailmanlaajuisesti, mutta samanaikaisesti monet muutokset perustellaan sillä, että halutaan taistella maahanmuuttokriisiä vastaan. En nyt ole ihan varma tästä asiasta. Onko tämä vahva signaali, joka liittyy maahanmuuttokriisin hoitoon? Kannattaako tähän puuttua tällaisessa mietinnössä määräämällä tiettyjä lukuja? Ei tämä ole sitä avoimuutta, jota kansalaiset odottavat. Uskon, että meidän pitäisi tehdä tämä yksi asia, mutta sitten hoitaa tämä toinenkin asia, eli maahanmuuttokriisi. Siihen täytyy voida puuttua tehokkaalla tavalla jo maahanmuuttokriisin syntymäpaikoissa, niin kuin tämä tuli todettua, mutta kun esimerkiksi takurahaston kautta haluamme taistella maahanmuuttokriisiä vastaan, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että parlamenttina meillä on suhteessa aika vähän mahdollisuutta puuttua kehitykseen, koska meillä on vain rajalliset investointimahdollisuudet. Mikäli haluamme vaikuttaa ja saada aikaan tulosta ja annamme tämän tehtävän EIPlle, niin tietysti luotamme hyvin pitkälti EIPhen, mutta prosessin alussa emme vielä tiedä, mitä loppujen lopuksi tulee käymään. Meidän täytyy olla selviä siitä, missä mennään. Kaikkien täytyy myöskin olla selviä siitä, että mahdollisesti Tuloksena tulee olemaan kehityspolitiikka, jota harjoitetaan ja joka aikaisemmin meni enemmän tai vähemmän mönkään. Eli jatkamme tätä samaa. Mikäli emme ole asiantuntijoita jossakin asiassa, ja aiemmin harjoitettu kehityspolitiikka on kompastunut siihen, että eri rakenteita ei ole voitu Vahvistavan vaan, on luotu aina uusia rakenteita entisten päälle ja tästä on ollut vain haittaa, niin tällainen voi hyvinkin tapahtua, koska tästä saattaa syntyä myöskin merkittäviä kilpailun vääristymiä ja köyhissä maissa annetaan jollekin mahdollisuus investoida EIPn varman takuun kautta, niin silloin muilla kilpailijoilla on hyvin vaikea sitten tällaisen pistää kampoihin. Meidän pitäisi mennä poikkeuksellisesti askel eteenpäin ja puhua todellisista investoinneista, joita EUn toimista tuettaisiin. Sitten myös mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen. Voisimme keskittyä osa-alueisiin, jotka eivät haittaa näiden maiden omaa taloutta. Esimerkiksi ympäristön suojelu voitaisiin sijatsata. Voisimme investoida myöskin koulutukseen ja jatkokoulutukseen. Nämä ovat osa-alueita, joilla en näe mitään ongelmia siten, että paikallinen kilpailu vääristyisi. Meidän täytyy puhua selkokielellä ja sanoa, kuinka paljon rahaa tämä maksaa, kuinka paljon EU on valmis pitsämään, pistämään tällaisiin toimiin. Olen pitkän jo verran sen puolesta, että hiila alueilla, joilla pitäisi investoida, investoidaan paljon ja hyvin investoidaan nämä rahat, mutta vain ja ainoastaan sillä ehdolla, että EU loppujen lopuksi saa kokonaiskäsiteen aikaan pakolais- ja maahanmuuttopolitiikasta, koska ei käy päinsä, että tilanne on kuin tilkkutäkki. Annamme kyllä paljon rahaa, käytämme paljon rahaa, mutta on aivan sattuman kauppaa, päästäänkö niihin tavoitteisiin, joihin halutaan päästä vai ei. Siksi vetoisin periaatteessa asian puolesta. Työ on periaatteessa tehty erittäin hyvin, mutta kun taistellaan maahanmuuttokriisiä vastaan, niin tätä ei pitäisi tavallaan piilottaa tähän kokonaismietintöön, vaan haluaisin, että tämä hoidetaan avoimella tavalla. Meidän täytyy olla selvillä siitä, mitä EU aikoo tehdä ja mitä se on valmis tekemään. Merci. Kiitos. Seuraavaksi Benito Siruaga, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Tan solo unas consideraciones. Eh, Kiitoksia Puhelta. Muutama yleinen kommentti näistä mietinnöistä, joita käsittelemme kun rahoitetaan ulkoista toimintaa monien vuosien ajan kehitys yhteistyöpolitiikka köyhemmissä maissa on ollut tässä sekundaarista toimintaa ja on paljon monen sattumaa, että tällä hetkellä kun kiinnitään kolmansien maiden taloudellisen tilanteen huomiota, tämä liittyy juuri muuttoliikekriisiin. Ja ei pidä unohtaa, että tämä on monta kertaa tuosta pakotettua liikkeelle lähtöä. Ja No, synnyttää paljon huolta monissa EU-hallituksissa. Tämän rajakriisin kanssa ja vähäisten julkisten varojen kanssa tähän joudumme käyttämään rahoitusvälineitä esirahastoa vaikka tai ulkoisen toiminnan investointivälinettä. Tätä kautta pyritään yksityisiä sijoituksia houkuttelemaan anteeksi, julkista investointia, koska markkinoilla ta- korot ovat alhaalla. Ei ole mitenkään taattua, että nämä projektit tullaan rahoittamaan. Tämä takuu tukee myönnettyjä lainoja julkisista varoista, että voidaan vähentää loppujen lopuksi näiden yksityisinvestoijien riskejä. Toiveena on myös se, että valitut maat loppujen lopuksi voivat ottaa vastaan pakolaisia muualta. Ja näin ne voivat tavallaan padota henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja sitten tämä on myös neuvottelumahdollisuus. Tämä, tämä ei pidä unohtaa paikallisia yrityksiä, samoin eurooppalaisia yrityksiä. Siis meidän mielestämme kolmansien maiden kehitys riippuu ei niinkään EUn suorassa toiminnasta, vaan oikeudenmukaisen kauppa, kauppasuhteesta ja yhteistyöstä. Tällaista ei tällä hetkellä ole ja me olemme sitä mieltä, että tämän tyyppisiä investointisuunnitelmia tarvitaan periaatteessa Haluamme tukea tämän tyyppisiä investointeja. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gressle, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että meillä on edessämme asia, jonka suhteen on aina valiteltu tilanteesta. Meillä on tällaisia budjettisatelliitteja, satelliittijärjestelmä, josta aina pahoittelemme sitä, että emme voi vaikuttaa näihin satelleihin. Ikävä että 6 miljardia euroa EUn talousarviosta takuina menee täysin satelliittijärjestelmään, ja tämä on epäjohdonmukaista. Esittelen ensimmäisen tarkistuksen kanssa. Ehdottaisin, että pitäisi mennä hieman pidemmälle kuin komissioehdotus, eli ei pitäisi missään nimessä lisätä näitä takuita. Erästä asiaa tässä kaipasin komission ehdotuksesta ja myöskin meidän tekstistämme. Nimittäin sitä, miten tämä takuurahasto suhtautuu muuhun apuun ja ohjelmiin, joita EUn talousarviosta rahoitetaan. Meillä on naapurustoaluetta varten politiikkaa ja 18 miljardia antaisiin takuna naapurustopolitiikalle. Tässä sanotaan näin. Ja nyt jo tiedämme, että ne rahat, jotka menevät olemassa olevista ohjelmista, ovat jo hankalia toteuttaa. Komissio on meille raportointivelvollinen sen suhteen, mitä käytäntöpana mahdollisuuksia ollut ylipäänsä näissä ohjelmissa, kuinka ne ovat voineet edes toteutua, joten hieman epäileväinen asian suhteen. En usko, että tätä kaikkea voidaan pistää edes täytäntöön. Ensinnäkin eh, tätä ei ole riittävästi yhdistetty olemassa olevien ohjelmiin, yhteyksien välillä ei ole luotu, ovatko ne sitten yhteensopivia. Jotkut naapurustalojen politiikat ovat kilpailuasemassa EPn politiikan ja hankkeiden kanssa ja päinvastoin ja hallintokapasiteetti paikan päällä on niin rajoitettua, niin rajallista, että tätä kaikkea on vaikea hoitaa paikan päällä. Aiemmissa ohjelmissa tämä on jo nähty. Sitten toinen kysymys, tai oikeastaan kolmas. Ensimmäinen, miksi annetaan 6 miljardia lisää talousarviosta alueelle, johon emme voi vaikuttaa. Ja toinen kysymys oli se, miten nämä sopivat yhteen muiden olemassa olevien ohjelmien kanssa. Ja kolmas kysymys olisi seuraava. Latinan-Amerikka saa 2,5 miljardia euroa. Ja me, mikäli haluamme taistaa maahanmuuttoa vastaan, niin ei ole kyllä näin aika montaa pakolaista latinalaisesta Amerikasta. Joten ei tämä ole oikeastaan mielekästä. Latinamerikan suhteen voitaisiin sanoa, että he voisivat tehdä selväksi amerikkalaisille ystäville, Miksi ei voi noin vain mennä marssimaan ympäri maailmaa paukuttelemaan henkseleitään? Minä mietin, että kuulostaa kyllä mukavalta, mutta minun mielestä tämä summa, joka annetaan sinä se Amerikalle, ei kyllä toimi. Sopi minun, minun pirtaani, se ei ole johdonmukaista. Merci. Kiitos. Kiitos edustaja Gresslelle. Nyt Rouva Hautala vielä lyhyt puheenvuoro. Kiitoksia. Haluan vastata muutamaan kommenttiin, jotka sitten herra Depre oli vähän skeptinen minun kommenteistani, ajatuksestani kun pitäisi tarttua maahanmuuton taustalla oleviin syihin, mutta haluaisin sanoa, miksi meidän pitäisi keksiä pyörä uudestaan. Meillä on erittäin hyvät periaatteet EUn kehitysyhteistyöpolitiikassa ja ne pyrkivät juuri tällaisena. Nyt kun me sitten haluamme kattaa kaiken tämän maahanmuuttosyiden kupolin alla. Me aiheutamme sekannusta pää, periaatteessa, joiden pitäisi johtaa kehitysyhteistyöpolitiikkaamme ja mistä pitäisi olla kysymys. Haluaisin kiinnittää huomioon yhteen tarkistuksen, joka esittelijä on tehnyt. Ja hän itse asiassa haastaa komissiota, että se antaisi listan näistä maahanmuuton syistä Uskon, että tämä olisi kyllä varsin hankala tehtävä komissiolla tehdä, mutta ymmärrän kyllä, miksi esittelijä ehkä tähän pyrkii tällaisen listan näistä perustalla olevista syistä. Sitten herra Kolmelille sanoisin, että en usko, että EUn kehitysyhteistyöpolitiikka on epäonnistunut. Mielestäni meidän pitää olla lojaalimpia periaatteellemme. Meidän pitää luoda enemmän valvontaa ja mitta, mit, tausmekanismeja, suurempaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, mutta tietysti on kuitenkin totta, että jos luodaan uusia rakenteita vanhojen päälle, niin kuin me teemme tämän tyyppisen käsitteiden sekoittamisen kautta, kun puhutaan näistä maahanmuuton syistä, niin silloin emme kyllä mielestäni tee tässä hyvää työtä palvelusta kehitysyhteistyöstä poliittisille periaatteillemme. Mitä tulee sitten takurahastoon? Mielestäni meillä on todellakin tässä mahdollisuus saada aikaan moderni väline, jolla voidaan rohkaista yksityistä sektoria vaikuttamaan kehitystavoitteisiin. Myös haastavimmissa maissa, jopa heikoissa valtioissa, tämä on ehkä nyt hiukan liiankin optimistista, mutta tämähän tässä on ideana. Meidän pitää varmistaa, että julkiset verorahat todellakin menevät auttamaan yksityisen sektorin rahoitusta, joka luo kehityspoliittisia tuloksia. Ja tämän takia esittelijä ja varjoesittelijät ovat tarkastelleet huolella tätä emoehdotusta, nimittäin Euroopan kestävän kehityksen rahastoa. Ja sitten vielä lopuksi, mielestäni Valko-Venäjän pitäisi olla tukikelpoinen näisten varojen suhteen, josta nyt puhumme, ja olen samaa mieltä, että Venäjän taas ei pitäisi olla valintakelpoinen. Kiitos. Kiitos. Minä pyydän nyt meidän esittelijämme vastaamaan kysymyksiin, joita kollegat hänelle esittivät. Tämä on varmasti varsin tärkeä mietintö. Jos ajattelemme nyt ihan viestintää, joko tässä on kyse työvälineestä, jonka avulla voimme taistella muuttoliikettä vastaan, joka on saattanut EU-vaikeuksiin, mutta tämä edellyttää erittäin vahvaa viestintää kansalaistemme suuntaan sillä tavalla, että he todella ymmärtävät tämän ö, politiikan laajuuden ja yhtenäisen linjan, jota EU nyt on lähtenyt ja lähtee toteuttamaan, mutta nyt pitäisi täsmentää, mikä tällä tulee olemaan vaikutus budjettiin tällä takurahastolla, jos siirrytään, mitä, mitä te nyt sanoitte. 36, 36 miljardista takuurahastoon. Meidän pitäisi siis ottaa tietty summa budjetista tänne takuurahastoon. Miten se rahoitetaan? Edustaja Gardia Sabal, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pyrin eh, vastaamaan toivottavasti kaikille, mutta ainakin tekemään joitakin arviointeja. Ensinnäkin yksi eniten puhutuista teemoista on, on uusi tavoite, miten taistelemme näitä muuttoliikkeen syvälle juurtuneita juuria vastaan. Onko tässä nyt kyse semanttisesta kiistasta tai erimielisyyksistä? Jos kyllä tässä on kyse semanttisista erimielisyyksistäkin, mutta usein käytetään yhtä sanaa eikä toista, koska siihenkin on jonkinlainen järkeily taustalla. Minusta tuntuu siltä, että vaikka lop loppuvaikutus voi olla lopulta sama, niin minusta se ei kuitenkaan ole ihan sama, miten me taistelemme kestävän kehityksen puolesta, kuin jos taistelisimme muuttoliikkeen syitä vastaan. Ensimmäinen on paljon proaktiivisempi, solidaarisempi ja myönteisempi ja järkevämpi. Toinen on taas sitten ehkä reaktio äh, lainausmerkeissä kielteisiä vaikutuksia vastaan. En ole ihan samaa mieltä siitä. Mielestäni on erittäin tärkeää, että minkälaista semanttista kieltä me käytämme, kun me lähestymme tätä ongelmaa emme kuitenkaan saa unohtaa, että tämä takuurahasto eh, huolimatta siitä sanasta, mitä käytämme, mutta emme, emme puhu tässä vain yksinomaan muuttoliikkeen syistä tai, tai kehityksestä tai miten eh, maat eivät hoida asiansa, koska meillä on jo kolme tavoitetta kehittää yksityistä sektoria, erityisesti PK-yrityksiä näissä maissa, kehittää sosiaalisia ja taloudellisia infrastruktuuria, energialiikennettä, ympäristökysymyksiä, viestintäteknologia taistella myös ilmastonmuutosta vastaan. Emme saa unohtaa myöskään näitä, myöskään yleisestä konseptista silloin kun puhumme yksityiskohdasta mielestäni vastaan tässä edustaja Greslelle. Ensinnäkin Euroopassa on paljon latinalaisesta Amerikasta tulevia muuttajia. Minun maani on ensimmäinen etappi, mutta mm, emme edes puhu tästä ulkoisesta muuttoliikkeestä Eurooppaan, mutta latinalaisessa Amerikassa on myös muuttoliikkeet käytäviä ja virtauksia. Eli ihminen, ihminen voi saada myös jonkinlaisen hankkeen elämälleen, kun hän lähtee liikkeelle. Mutta joka tapauksessa emme puhu vain muuttoliikkeistä, muuttovirroista. Tämä on paljon, paljon suurempi. Tässä on paljon suuremmat tavoitteet kyseessä. No niin, täällä on paljon muistiinpanoja, enkä nyt halua unohtaa mitään tärkeää, mitä edustaja Hautala puhui että pyydämme komissiota nyt identifioimaan muuttoliikkeen syyt, mutta nyt yhtäkkiä puhumme kuitenkin vain siitä, taistelemme muuttoliikkeen syviä syitä vastaan, not causes of migration, mutta ensiksi ne pitää paikantaa, tajuta mitä ne ovat ja mitä instrumentteja sitten käytämme, ovatko ne siihen sopivia, onko niillä minkälaista vaikutusta, ovatko ne tehokkaita, mutta joka tapauksessa olemme samaa mieltä, tiedämme, että ne ovat olemassa, ne ovat komission agendalla, eli näin olemme kyllä, meidän pitää pitää tehdä hyvin työmme ja sitten näemme, mistä puhutaan ja mitkä ovat työvälineet ja työkalut, joita tarvitsemme. No niin. No niin, edustaja Gressel puhui siitä, miten me lisäämme takuurahaston. Ei se liity nyt niin mielestäni suoraan mihinkään satelliittikysymykseen, jos me lisäämme määrällisesti. Miten tämä sitten tulee vaikuttamaan budjettiin? Nykyinen rahoituskehys, jos sen, muist, jos sen erehdys, siinä sanotaan, että tarvitaan vain 35 miljoonaa. Siinä on aika tämä myös leivän ja kalan ihme, kun niitä lähdetään monikertaistamaan. 9 prosenttia 35 miljoonaa, sillä voimme sitten nostaa koko rahasta e, investointipankissa EIPssä, e mutta tämä tarkoittaa vain vuoteen 2020 asti. Ja silloin meillä olisi, jos sitoumus seuraavaa rahoituskehystä ajatellen, mutta mistä? No niin, kyllä me olemme näyttäneet vihreää valoa. Me, ei ehkä ihan lopullisesti, mutta kyllä me olemme näyttäneet vihreätä valoa jo uusille neuvotteluille rahoituskehyksestä. Ja sitten tähän tarkistukseen tulee tietysti muutoksia. Sitten meillä on uudet marginaalit sitoumuksia varten, jotka voivat liittyä myös muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen. Tämä voisi olla yksi esimerkki, mutta on tietysti joitakin marginaalia, jos ajattelemme 35 miljoonaa, ei se nyt ole monimutkaista, eikä löytää, vaikea löytää niitä EU-budjetista. No niin, ajatellen huomista kokousta yhä, minä olen ihan varma, Eh, en edes toivo, vaan olen varma, että pääsemme sopuun. Kiitos Rova Gardiasabel. Nyt ihan tekninen asia. Takuu, joka annetaan EU-budjetista. Onko se takuu, joka liittyy koko lainan kokonaisuuteen, koko lainaan? Toisin sanoen, jos me nyt lainaamme miljardin, parlamentti, tai siis no niin, EU pikemminkin, antaa takuut Euroopan investointipankille. Ja jos lainaa ei makseta takaisin, jos, jos tapahtuu vararikko, niin silloin EU ottaa vastuun tästä. Jotta, täm, jotta tästä selvitään, niin silloin me tarvitsemme takuun. Mitä prosenttilukuja tässä nyt on tarjotettu? Katamme 65 prosenttia, eli siis katamme 65 prosenttia lainasta. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Kuka täällä edustaa Euroopan investointipankkia? Voisitteko vastata tähän kysymykseen, jos me lainaamme sen tai sata, mikä on EUn budjetin osuus takuusta, ja jotta voidaan sitten jollain tavalla taata, mitä, on, mitä EUn budjetissa pitää tehdä jo annetulle lainalle, ehkä tämä summa pitää myös allekirjoittaa Euroopan investointipankissa. Olkaa hyvä, rouva. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä komissio myös tulee täydentämään. Me kat- tämä takaa 65 prosenttia tämä takuu ja 9 prosentin maksusta se koostuu EU-budjetista. 9 Eli 9 prosenttia 65 prosentista. Jos laitetaan 6 miljardia lisää, 65 prosenttia tarkoittaa 4 miljardia ja 9 prosenttia 4 miljardia, 4 miljardista. Se tarkoittaa 360 miljoonaa, joka pitää ottaa EUn budjetista. mutta siis globaalisesti ottaen se tarkoittaa 9 prosenttia 65 prosentista. Onko näin? joka pitää ottaa EU-budjetista, eli meillä pitää pitää tämä mielessä, nämä luvut ja tiedot. Pour la commission, monsieur Angel. Komissiosta, herra Angel, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, pour répondre. Kiitoksia puheenjohtaja vastatakseni kys- tekniseen kysymykseen, koska vastaus ei ollut ihan hyvin nyt ymmärretty. Tämä 9 prosenttia lasketaan takuun kestoajalta, jos antaa 38 miljardia tarvitaan 9 prosenttia tästä 32,4. Sitten takuun volyymi. Alors, le, le, le volume de la garantie. Siis takuun volyymi annetaan takaus sataprosenttisena, mutta se, kuiten, se kuitenkin vastaa 65 prosenttia kokonaishankkeesta. Tämä koskee projektisalkkua tavallaan siitä 65 prosenttia. Tämä, jos siis halutaan tämä 38,4, joka on korkeampi kuin komissio ja neuvosto valitsevat, niin silloin tietenkin Maksimiriski yhteisöbudjetille on 65 prosenttia tästä luvusta, mutta tietystä hankkeesta ennen kuin on päätty 65 prosenttia, niin silloin, ollaan, silloin se on 100 prosenttia. Toivottavasti nyt pystyn tämän selittämään. Tämä on hiukan monimutkainen juttu. Puheenjohtajalla ei ole mikrofoni auki. Anteeksi, minä halusin vain vielä kerran korostaa tätä budjettiseuraamukset tällaisessa päätöksessä tarkoittaa sitä, että nämä pitää laittaa menosarakkeelle ja silloin on välttämätöntä tehdä takuu summa, asettaa takuusumma 9 prosenttia. Jos nostetaan kuudella miljardilla, silloin pitää ennakoida 9 prosenttia kuudesta miljardista. Se tarkoittaa noin 540 miljoonaa. No niin, Jäädään nyt toistaiseksi tähän. Kiitän esittelijää. Erittäin tärkeä kokous tuloilla. Tuloilla on huomenna. Tarkoittaa sitä, että 27. päivä maaliskuuta me voisimme hyväksyä tämän mietinnön kuuden päivän kuluttua. Siitä voidaan, siitä voidaan ottaa kantaa ensimmäinen huhtikuuta. Ensimmäinen trilogi käynnistyy 10. huhtikuuta. Se on vielä vahvistettavissa. Kiitos rouva Gardia Savalille. Nyt edustaja Muresan, joka puhuu makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovian tasavallalle. Mr. President, this is a relative... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on aika helppo menettelytapa. Tämän takia meillä on vain 15 minuuttia keskustelua varten. Tammikuussa komissio päätti myöntää 100 miljoonaa euroa lisää makrota, tai mikrotaloudellisena, makrotaloudellisena tukena maalle. Tästä 100 miljoonasta eurosta 40 miljoonaa pitäisi antaa äh, tukina ja loppuluottoina kahden puolen vuoden aikana. Tietty, kun tiukasti täytetään yhteis ymmärryspöytäkirja, joka, jonka maa ja komissio allekirjoittavat, mikä nyt on tilanne ja mitä minä ehdotan esittelijänä tässä valiokuntalausunnossamme. Mietintö laaditaan INTA valiokunnassa. On selkeät ennakkoehdot, joiden mukaisesti EU voi myöntää luottoa Moldovan tasavallalle vain, jos demokratiset standardit, ihmisoikeuskysymykset, oikeusvaltioperiaatekysymykset toteutuvat ja nämä ennakkoedellytykset tietenkin ovat varsin yleisluontoisia, emmekä me voi muuttaa niitä. Ja minä uskon, että nämä ehdot, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen, toteutuvat. Tämän takia me voimme nyt siirtyä seuraavaan vaiheeseen, nimittäin keskustella konkreettisesti poliittisesti yhteisymmärryspöytäkirjasta niin kuin siinä muodossa, miten se on allekirjoitettu komission ja Moldovan välillä. Minä uskon, että meidän täytyy varmistaa, että tämä täsmällinen yhteisymmärrysmuistio on konkreettinen, mitä tulee sen tavoitteisiin, aikatauluun ja mihin maan hallituksen pitää pystyä tavoitteet liittyvät siihen, että pitää vahvistaa oikeusval- oikeuslaitosta, toimia korruptiota vastaan, tukea vähän riippumattomampaa oikeuslaitosta, syyttäjiä, tuomioistuimia, pitää tarttua rahanpesuun, vahvistaa pankkisektoria, pankkisektoria. Siellä on myös valtavasti valtavat pankkipetokset vuonna 2014 ja tämä oli yksi miljardi euroa kokonaissummalta. Tässä mielessä ehdottaisin, että me nyt etenemme mietinnön kohdalla, jonka on laadittu, jotta voidaan antaa nämä varat maan käyttöön, niin kuin komissio on ehdottanut, mutta tässä between the country and the commission, we insist on... muistiossa esitetään selvät ehdot ja minä tulen tekemään myös tarkistuksia tästä asiasta selkeä ehdollisuus, koska tätä myös Moldovan omat kansas odottavat. Hehän odottavat sitä, että me seisomme kansan rinnalla ja tuemme vaikeuksia olevaa maata, mutta tietysti jos me käytämme rajoittuneita resursseja, joita EUlla on, niin silloin meidän pitää kyllä varmistaa, että tilanne niissä maissa, joita haluamme auttaa, tilanne myös paranee. Ja erityisesti Moldovan tasavallan kaltainen maa, jolla on vahvaa yhteistyötä assosiaatiosopimuksen muodossa EUn kanssa. Meidän pitää varmistaa tässä, että tämä maa pysyy oikealla tiellä, uudistusten tiellä ja täyttää jo sovitun assosiaatiosopimuksen yhteydessä. Joten täl, tällä tavalla tulen tekemään tarkistuksia tältä pohjalta. Aikaraja tarkistukselle on 23. maaliskuuta kello 10 aamulla ja tästä on tarkoitus äänestää valiokunnassa 3. huhtikuuta, jotta sitten voidaan jatkaa tätä yhteistyöpöytäkirjan laatimista ja toimia. Ja toimia siis selvästi mitattavan ehdollisuuden puitteissa. Kiitoksia sitten Tuli selväksi sitten edustaja Negrescu. O să vorbesc în, în limba română, pentru că sunt convins că... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen vakuuttunut siitä, että tämä viesti menee perille Moldovan tasavallassa ja se ymmärretään siellä hyvin. Uskon, että on tärkeää, että tämä mietintö osoittaa, kuinka avoimesti unen suhtautuu Moldovan tasavaltaan ja ottaa huomioon kaikki ne uudistukset, jotka maassa on tehty. Uskon, että varsinkin budjettivaliokunnan pitäisi varmistaa, että se ei toimi poliittisista näkökohdista käsin, vaan pitäytyy tiukasti budjettikysymyksiin, eikä tee politiikkaa. Inta valiokunnassa toivon mukaan sama toteutuu. Nyt selkeästi ja yksinkertaisesti täytyy varmistaa budjettikysymykset kuntoon. Tämä viesti menee ei pelkästään hallitukseen, vaan myöskin tavallisille ihmisille. Tietystikin demokratiaa täytyy kunnioittaa ja oikeusvaltiota ja taistaa korkeita vastaan. Olen näistä periaatteista täysin samaa mieltä, mutta mitä näihin ehtoihin tulee, niiden täytyy toimia jonkinlaisena varmistuksena, varmuutena varmistautua siitä, että varat menevät tavallisten kansalaisten avuksi ja täytyy voida osoittaa, missä määrin haluamme auttaa Moldovan kansalaisia. Toivon mukaan esittelijä pitäytyy tiukasti budjettikysymyksessä eikä ryhdy tekemään tällä asialla politiikkaa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ai herra Taran vielä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin oikeastaan olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja herra Negresku hiukan yllytti minua tässä ottamaan puheenvuoroa. Miksi pitäisi ra- rajoittaa mietintö vain budjettikysymyksiin? Minulla kyllä olisi ongelma tällaisen asian suhteen, koska on hyvin tiedossa, että moldovalaiset pankit ikävä kyllä ovat olleet Liettuan ja Latvian myös Viron ja Tanskan pankkien kanssa ovat osallistuneet rahanpesuun. Minä rohkaisin esittelijää ja valiokuntaa ottamaan sen kannan, että Moldovan hallitus voisi esimerkiksi käyttää sopimusta, joka niillä on Eurojustin kanssa – joka asiaa tutkii, se voisi auttaa hallitusta, jotta voitaisiin välttää tämän tyyppiset tapahtumat. Ja vielä yksi kommentti. Minä arvostan kovasti moldovalaisia sotilaita, jotka taistelivat Neuvostoliiton armeijassa 1983, mutta he ovat hyviä sotilta, mutta varsin hyviä lahjoja. lahjoja. Se toivat aina kaupunkiin mukanaan modolasta fiiniä esimerkiksi, mutta tämähän on paljon vakavampi kysymys ja meidän pitäisi tähän kyllä kiinnittää huomiota. Kiitos. Esittelijä sai hyvin tyhjentävät selitykset tästä. En näin muita puheenvuoropyyntöjä. Esittelijälle voimme sanoa, että näin on nyt sitten tämä asia tässä. Äänestämme tästä 3. huhtikuuta. Seuraavaksi annan puheenvuoron kollega Negreskolle, joka puhuu Euroopan globalisaarian rahaston varojen käyttöönotosta. Siinä on kyse teknisestä tuesta ja komission aloitteesta. Olkaa hyvä. So, uh, I don't have many things. Kiitoksia. Ei ole paljonkaan lisättävää. Mielestäni tämä mietintö on selvä ja se osoittaa, että itse asiassa mitä komissio haluaa antaa teknisenä tukena, niin teidän pitäisi tietää, että tekninen tuki EGF-budjetista voi olla 0,5 prosenttia, mutta enintään, mutta tänä vuonna sitä lisättäisiin 380 000. Ja, ja tämä edustaa vain 0,18 prosenttia kokonaisglobalisaatiorahaston budjetista. Mitä komissio tässä ehdottaa, niin sieltä löytyy erilaisia tapoja myöntää teknistä tukea. Itse asiassa puhutaan paremmasta valvonnasta tiedonkeruusvälineistä, sitten tiedonvaihtoa, asiantuntijakokousten järjestäminen, kaikki tuntuu kyllä varsin mielenkiintoista. Oman oma ajatus, jonka lisäsin tähän, koska useinhan olemme puhuneet tästä Euroopan globaalisesta rahastosta täällä, niin ensinnäkin ehdottaisin sellaista, että komission pitäisi parantaa tiedottamista koskien mahdollisuuksia saada näitä globaalista varoja ja olla yhteydessä avunsaajiin. Pitäisi paremmin vaihtaa hyviä käytäntöjä, tätä ei ollenkaan mainita tässä komission ehdotuksessa. Sitten pitäisi olla aktiivisempi ennalta, mitä tulee kansallisten yhteyspisteiden mukanaoloon. Kansalliskeskukset tekevät tätä työtä. Ja EUn pitäisi yrittää identifioida niitä alueita, jotka tarvitsevat tällaista tukea. Ja saada kansallisen tason mukaan. Sitten vielä lopuksi mietinnössä korostetaan täydentävyyttä, sillä on suuri merkitys. Tämä otettiin mukaan Euroopan globalisaatiorahaston hallinnointiin. Tämä ehdotus tuli parlamentista. Rahoitus voisi olla 60 prosenttisenkin voi parannettaisiin rahaston arviointia komissiossa. Tämä on myös tärkeä parannus, joka mainitaan mietinnössä. Ja haluan korostaa tätä. Tämäkin ehdotus tuli Euroopan parlamentilta. Ja se on hyvä asia, pitää ottaa sieltä tässä mietinnössä. Kiitos. Merci, merci, monsieur Kiitos esittelijälle. Onko tästä kommentteja, puheenvuoropyyntöjä? Niitä ei näytä olevan. Meillä on mahdollisuus myös käsitellä tätä uudestaan se on, aika, vähän surullista, että tätä rahastoa ei käytetä kuin vain silloin, kun on erottamiset kyseessä. Meidän pitäisi löytää tämä ennaltaehkäisevä mekanismi, jotta välttäisimme sen vaikutelman, että me harjoittaisimme tässä nyt jotain äh, hyväksyttyä lääketiedettä, mutta näin jälkikäteen. Tarkistukset pitää jättää 27. päivä maaliskuuta kello 12. Äänestämme 3. huhtikuuta valiokunnassa ja täysistunnossa 4. huhtikuuta. Edustaja Depre, nyt on teidän vuoronne. Seuraava esityslistan kohta käsittelee unionin uudelleen sijoittamisohjelmaa maahanmuuttajille, pakolaisille. Uh, merci, monsieur le président Kiitos puheenjohtaja. Jos yritän puhua tällä kertaa kovin lyhyesti ja tiiviisti, niin minä en ehdota tarkistuksia budjettivaliokunnalle tästä tarkistuksesta puiteohjelmasta. Jos haluan kehitellä jotakin asiaa enemmän ja keskittyen yksinomaan budjettiaspekteihin, sanoisin kolme asiaa. Ensinnäkin pitää erottaa ne mikä on uudelleen sijoittaminen ja jakaminen. Uudelleen sijoittaminen tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat jo leireissä Jordaniassa esimerkiksi, tai Syyriassa, tai Irakissa, tai Turkissa. Ja jotkut jäsenvaltioista EU-ssa hyväksyvät ottamaan heidät maaperälle. Tässä on kyse uudelleen sijoittamista, ja se on minun ehdotukseni syy, kun puhutaan sitten niistä pakolaisista, jotka ovat tulleet EU-alueelle, jotka pyritään sitten jakamaan, lähettämään tasavertaisesti eri alueille Dublinin uudistuksen mukaisesti, mutta minä puhun aivan erityisesti libe valiokunnan näkemyksestä budjettitermein. On erittäin vaikea arvioida niitä keinoja, jotka pitää ennakoida tulevina vuosina budjetissa siinä mielessä, että kun on kyse komissiosta, jonka pitäisi joka vuosi laatia ehdotus ja antaa lukumäärä ihmisistä, jotka pitää uudelleen sijoittaa EUn alueelle, mutta jokainen jäsenvaltio on vapaa päättämään sen ihmismäärän, jonka on valmis hyväksymään ja vastaanottamaan. Ei meillä ole nyt mitään täsmällisiä lukuja, joilla voitaisiin indikoida oletettavia kustannuksia. Mutta se toiseksi, mikä on sitten ihan täsmällisesti ennakoitu tässä, joka heijastuu jo käytännössä, on se, että jokainen jäsenvaltio, joka hyväksyy ottamaan yhden ihmisen uudelleen sijoittamaan hänet alueelleen, saa eu e budjetilta ja AMIF-rahastosta 10 000 euroa. Tämä on vahvistettu ja se näkyy tässä tekstissä. Ei tämä ole mitään uutta. Mutta taas, mikä on uutta, ja mistä olen samaa mieltä että tähän asti, kun jäsenvaltiot ovat päättäneet eh, tämän eurooppalaisen uudelleensijoittamisohjelman ulkopuolelta erikseen ovat päättäneet kahdenkeskisesti <clears throat> uudelleen sijoittaa jon tietyn määrän ihmisiä, niin saavat EUn budjetista 6000 euroa olen sitä mieltä, että kun lähdetään laatimaan EUn uudelleensijoittamisohjelmaa, eurooppalaista uudelleensijoittamisohjelmaa, on tietysti normaalia, että EU-budjettia käytetään näiden e, uudelleensijoitettavien ihmisten rahoitus, rahoitukseen. Mutta toisaalta taas minä en ymmärrä, mitkä argumentit syyt ovat siinä, että joka vuosi otetaan EU-budjeteista ja annetaan tukea joillekin maille, jotka itse päättävät suvereenisesti ottamaan tietyn määrän ihmisiä äh, omalle maaperälleen, äh, koska minä olen yhtä mieltä näiden kahden esitysten kanssa, jotka löytyvät asiakirjasta, joka on jätetty teille. Keskustelun pohjaksi minä en ehdota tarkistuksia tekstiin budjetti mielessä. Live-valiokunnassa tätä asiaa käsitellään tietysti, mutta siellä on eri näkökantoja. Kiitos edustaja Depre. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Edustaja Joti. Presidente, eh, la ringrazio eh, semplicemente per ringraziare il... Kiitoksia. Haluaisin vain kiittää esittelijää herra Depreetä hänen tekemästään työstä. Olen samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi, eikä minulla ole paljon lisättävääkään. Ainoastaan todeta selvästi, että mielestäni hän on ottanut tässä oikean lähestymistavan. Täytyy pitää silmällä työtä, jota tehdään maahanmuuttoon kysymyksessä. Sitten tämä sopii tavoitteisiin. Me haluaisin kiittää erinomaisesta mietinnöstä vielä. Kiitos. Edustaja Sarvamaa. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Tietystikin me tarvitsemme yhteisiä menettelyitä. Herra Dybreen tekemä työ on hyvinkin tervetullutta. Kyse on suuren luokan asiasta, merkittävästä asiasta. Mutta menen nyt suoraan niihin kohtiin, joista olen hieman eri mieltä esittelijän kanssa. Olen samaa mieltä siitä, että unionissa tarvitaan kipeästi yhteistä kestävää politiikkaa, integroitua politiikkaa, ja meidän täytyy luoda oikeudellisia tapoja ottaa vastaan, laisia tapoja ottaa pakollisia vastaan Euroopassa. Uskon kuitenkin, että jäsenvaltiolla pitäisi edelläkin olla oikeus päättää tarkalleen, kuinka monta ihmistä jäsenvaltio uudelleen sijoittaa. 10 000 euron maksu kattaa vain ainoastaan alustavat kustannukset uuden sijoittamisesta jäsenvaltiot itse tietävät parhaiten, kuinka monta ihmistä ne voivat ottaa vastaan ja tarjota heille suojaa ja kotouttaa heidät yhteiskuntaan. Nämä ovat tärkeimmät asiat kuitenkin. Toisaalta katson, että osallistuminen tähän puitekehykseen tai puitteistoon pitäisi tehdä vapaaehtoiseksi. Tämä on hyvin vaikea asia. Hyvin vaikea asia. Joten meidän täytyy pitää kiinni tästä linjauksesta. Käsittääkseen tekin olette tällä kannalla. Sitten kansallisten uuden sijoittamisen järjestelmien rahoitus pitäisi taata. Tukea annetaan pelkästään uuden sijoittamiselle, mikä toteutuu eu puitteiden sisällä. Tämä vähentää mahdollisuutta käyttää hyväksi kansallisia pakolaiskiintiöitä. Saattaisin kenties lisätä vielä, että minun nähdäkseni. UNHCR oma hyvin pitkän ajan kokemusta ja se on tottunut hoitamaan tämän tyyppisiä kysymyksiä. Se, sitä pitäisi hyödyntää mahdollisimman paljon myöskin silloin, kun on kyse unionin yhteisistä menettelyistä. Se kokemus täytyy voida hyödyntää. Yhden kaiken kaikkiaan tässä olivat tärkeimmät seikat, jotka halusin lisätä Ilomielen teen yhteistyötä teidän kanssanne tämän kysymyksen parissa. Si, la parole est monsieur Kiitos. Edustaja Kolmel, olkaa hyvä. Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegaamme Gérald de Preta hyvin tehdystä työstä. Tuon mietinnön yhteydessä havaitsen tiettyä epäjohdonmukaisuutta suhteessa muihin mietintöihin, joita tällä hetkellä työstämme. Muissa mietinnöissä on ollut kyse menettelystä, siitä, kuinka jäsenvaltiot voi tehdä päätöksiä, kun on kyse kolmansien maiden kansalaisista tai valtioittamista ihmisistä, jotka tekevät hakemuksen yhtäältä. On mainittu tämä 6000 euron summa, jonka maa saa takaisin tämä 10 000 siis euroa, mikäli ottaa pakolaisen vastaan. Komissio on kuitenkin tehnyt sellaisenkin ehdotuksen, jossa on kyse solidaarisuusmaksusta, joka on se 250 000 euroa yhtä henkilökohti, kohti, mikäli valtio ei suostu häntä ottamaan vastaan. Avec l'accord de l'orateur, M. Depré, euh, Anteeksi, edustaja Döpre. Minä haluan toistaa myös tämän eron, jonka tein puheenvuoroni alussa. Emme me puhu tässä nyt siitä ohjelmasta, miten pakolaiset tai maahanmuuttajat jaetaan maassa, joka pyrkii muuttamaan Dublinin järjestelmää. Oli kyse mistään 250 000 sanktiosta, koska ohjelmassa puhutaan pakolaisten levittämisestä, ja jakamisesta pakolaisista, jotka ovat jo EUn mantereella. Siinä pyritään heidät mekaanisesti jakamaan jonkunlaisen komission esittämän teknisen järjestelmän perusteella. Emme me nyt puhu tässä siitä. On kyse siitä, miten uudelleen sijoitetaan pakolaiset ja maahanmuuttajat. Se on eurooppalainen ohjelma, jonka komissio on ehdottanut. Se tarkoittaa sitä, että joka vuosi komissio määrää tietyn määrän ihmisiä, esimerkiksi 100 000 Heidät kerätään ehkä konfliktialueiden leireistä, joiden, ja näin he voivat tulla EUn jäsenvaltioiden alueelle, mutta ta, komission tavoitteena on mekanismi, mutta jäsenvaltioilla ei ole velvoite ilmoittaa e, vastaanotettavien ihmisten määrää. Se on komissio, joka sen määrää, ei tule kuitenkaan sanktioita 250 000 eurosta, jos ei hyväksy näitä ihmisiä, koska heidän kiintiöitä ei ole mitenkään määrätty ylhäältä käsin. Tässä on kyse mekanismista, jonka avulla luomme tavoitteen uudelleen sijoitettavien ihmisten määrästä ja sitten jäsenvaltiot ilmoittavat, miten osallistuvat tähän tavoitteeseen. Sanoin äsken summan 10 000 euroa. Se myönnetään tässä uudelleen sijoittamisen ohjelman puitteissa niille ihmisille, jotka sijoitetaan EU-jäsenvaltioihin. Samanaikaisesti jäsenvaltio voi tehdä yksipuolisesti päätöksen uudelleen sijoittaa ihmisiä tämän EUn uudelleen sijoittamisohjelman ulkopuolelta. Se voi tehdä näin suvereenisesti, mutta en kyllä ymmärrä, minkä takia silloin pitää käyttää EUn budjettia. Minun ehdotukseni on että se, että otetaan vastuulle ne, jotka kuuluvat tähän EUn uudelleen sijoittamisohjelman piiriin, niin kuin se tässä tekstissä on meille esitetty. Edustaja Kölmel, jotta tässä ei ole väärinymmärrystä, ei ole kyse mistään sanktioista, koska emme puhu mistään ihmisten ihmislukumäärän jakamisesta, jotka ovat jo EUn jäsenvaltioiden mantereilla. Maaperällä. Edustaja kolme. Kiitoksia. Kiitoksia näistä lisäselvityksistä. Suoraan sanottuna ennätä mennä näihin taustoihin, koska ne ovat todellakin erilaiset yhdessä menettelyssä suhteessa toiseen menettelyyn. Nämä luvut ovat kuitenkin merkittävällä tavalla erilaiset. Yhdessä puhutaan 10 000 eurosta, toisessa tapauksessa puhumme komission ehdotuksessa ei, niinkään, ei puhuta niinkään rangaistuksesta, vaan kustannusten maksusta. Summat ovat erilaisia 10 000 250 000 euroa. Tällä välillä liikutaan. Tietystikin on selvää, että mikäli suoraan kolmannesta maasta ottaa pakolaisen, niin olen aivan samaa mieltä Saroman kanssa siitä, että tämä on vapaaehtoisuuteen perustuvaa, niin sen täytyy ollakin. Ja silloin on kyse erilaisista summista, joiden valossa voidaan argumentoida siitä huolimatta, kun on kyse 250 000 eurosta. Sen yhteydessä ei pidä unohtaa, että se on mukana toisessa ehdotuksessa. Ei tätä nyt ole mistään hihasta ravistettu tätä lukua. Strategiselta ja taktiselta kannalta katson, että meidän pitäisi budjettien valiokunnassa vielä esittää kysymys, mitä me oikeastaan haluamme tällä saavuttaa. Loppujen lopuksi on selvää, että on olemassa monia toimenpiteitä, joista aina keskustellaan, jotka menevät oikeaan suuntaan, jotka perusteiltaan hyviä. Mutta sitten, kun olemme yhtä mieltä asioista, ja kun otetaan huomioon kaikki puheenvuorot, että EUsta pitäisi, EUlla pitäisi vihdoinkin olla yhtenäistä maahanmuuttopolitiikkaa, niin samanaikaisesti olemme samaa mieltä siitä, että meillä ei tätä vielä ole, koska monet tärkeät parametrit ovat vielä määrittelemättä ja valittavaa kyllä, jäsenvaltiolla ei ole riittävästi pontta sopia näistä. Sitä herääkin kysymys. Haluammeko olla mukana edelleenkin tässä pelissä? Yksittäiset rakennuspalikat kyllä ovat sellaisia, joista voidaan keskustella ja puhua, mutta samaan aikaan pitää niellä se tosiasia, että kokonaisvaltaista konseptia ei ole. Mikäli me emme ole vastuuvaliokunta, vain paneudumme aina rahoituspuolen ja budjettiin ja tarjomme rahaa, niin jossakin vaiheessa täytyy sanoa, että stop tykkänään. Ja sanomme, että rahoitusta tulee sitten vasta, kun on kokonaisvaltainen konsepti syntynyt. Tämä mahdollisuus meillä olisi ollut jo aiemmin. Meidän pitäisi tästä keskustella, koska tämä on osa meidän vastuutamme sallimmeko sen, että peli jatkuu samaa rataa kuin ennenkin, vai olemmeko tiukempia ja vaadimme tällaista kokonaisvaltaista konseptia ensin, sitten vasta rahaa? Kiitos, en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Debre, haluatteko kertoa näistä 150 000, onko kyse sanktiosta? Mikä on tilanne? ei tämä kosketa sitä ehdotusta, josta nyt keskustelemme täällä, hyvä puheenjohtaja. Se koskettaa sitä, kun haluamme muuttaa Dublinin järjestelmää. Dublinin järjestelmässä sanotaan, että valtio on ensimmäisenä vastuussa, kun on kyse turvapaikanhakijoista tai pakolaisista. Se on ihan mekaaninen järjestelmä, miten nämä ihmiset sitten hajasijoitetaan eri EUn jäsenvaltioiden maa-alueilla. Ja se on myös mainittu jossakin määräyksissä. Jotkut kokevat sen sanktiona, jotkut kokevat sen vaihtoehtona. Minä, mielust, minä mieluummin esittelen sen vaihtoehtona, koska monet maat eivät halua lähteä tähän järjestelmään mukaan, joka mielletään sanktiona Eli komissio voisi tehdä tästä synteesin. Joko te, o, joko te osallistutte tähän pakolaisten fyysiseen uudelleenjakamiseen tai sitten te osallistutte rahoitukselliseen solidaarisuuteen joka kerta, kun te ette hyväksy ehdokasta, joka teidän pitää ottaa tämän ö, Dublinin järjestelmän ö, mukaisesti, niin silloin te maksatte 150 000 kassaan. Se, maksaa, se tarkoittaa vain Dublinin järjestelmän tarkistamista. Ei tässä ole kyse mistään jäsenvaltioiden maksuosuudesta, vain sillä, että sillä rahoitetaan EU-budjettia, koska ei ole mitään sitovaa velvoitetta osallistua tähän. Budjetillisesti ajateltuna 250 000. Muodostaako se Ovatko ne omia varoja vai miten se tapahtuu teknisesti? Teknisesti puheenjohtaja, teidän pitää tässä nyt tiedustella asiaa komissiolta. En tiedä, miten se teknisesti toteutuu, mutta ainakin mitä on ennakoitu. Putoako se takaisin jäsenvaltioiden taskuun vai on budjettiin? se menee, nyt jos oikein muistan, komissio saa korjata minua, niin se menee jäsenvaltioiden taskuun, joka ottaa kyseisen pakolaisen, jota toinen jäsenvaltio ei huolinut. En ole ihan varma. Mutta ei tästä ole mitään sopimusta tällaisista järjestelyistä. Onko joku komissiosta täällä, joku voi vahvistaa tai Miten komissiossa näitä rankaisumenetelmiä tai, tai tällaista menetelmää, miten se mielletään komissiossa? Ei tästä ole mitään sopimusta. Mutta jos sopimus olisi, minä haluaisin tietää, miten sitä käsitellään budjetillisesti. Mutta se on ihan toinen juttu sitten. La commission qui veut bien Voiko komissiosta joku vastata? Jos tähän löytyy vastaus. Komissiosta, olkaa hyvä. Eh, merci, monsieur Depré, pour eh, la défense. Kiitoksia, herra Depré. Niin, mitä tulee konkreettiseen kysymykseen, haluaisin hiukan tutkia asiaa mieluummin ensin ja antaa sitten kirjallisen vastauksen, että voin olla varma siitä, että annan oikean vastauksen. Kiitos. Donc réponse au prochain numéro. Eli siis seuraavassa numerossa saamme vastauksen. No niin, ne kaikki, jotka ovat halunneet käyttää puheenvuoron, ovat voineet käyttää loppupuheenvuoroa edustaja Döprelle. Minä haluaisin, että tämä ero tulisi selkeäksi kaikille, hyvä puheenjohtaja. Tästä ei tule sitten sekannuksia. Mielestäni on ihan normaalia, että ne jatketaan nykyistä käytäntöä, että silloin kun jäsenvaltiot päättävät itse että osallistuvat tähän uudelleen sijoittamisohjelmaan ja saavat 10 000 euroa. Mielestäni heidän pitäisi saada enemmän. Kyllä siitäkin voidaan keskustella. Ainakin se on nyt tässä komission ehdotuksessa ennakoitu. Voisin vastata jo osittain edustaja Kolmelille eurooppalaisen politiikan puuttumisesta, kun puhutaan uudelleen sijoittamisesta. Niin kuin se nyt on tässä tekstissä ehdotettu järjestettäväksi, on lakisääteinen menetelmä niille ihmisille, jotka tarvitsevat tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Eli lakisääteinen tapa tulla turvallisesti Euroopan unionin mantereelle. Jos me lähdetään valitsemaan ihmisiä, jotka haluavat tulla EU-mantereelle, niin se valinta tehdään vielä UNHCRn kanssa. Ei tässä ole kyse mistään mielivaltaisista toi operaatioista, joita jotkut virkamiehet tekevät, jotka on lähetetty paikan päälle valikoimaan. Tämä on hyvin organisoitu laillinen väylä senpä takia minä tuen tätä määräystä energisesti, koska tavoitteenahan sanoisin, EU-politiikan tavoitteena on siten, että ainakin sanotaan, että he eivät jatkuvasti kuolisi, hukkuisi välimerille tai olisivat ihmiskaupan uhreja, kun tarvitsevat kansainvälistä suojelua tullakseen EUn alueella. Mielestäni tämä uudelleensijoittamisohjelma on todella väylä, jota pitää suosia. Loppuun, lopusta me tarvitsemme vielä määräyksiä, koska monet äh, uh, uh, ottavat suunnattomia riskejä uh, henkensä kaupalla tulevat EUn alueelle. Mutta sen, sitä varten meillä on äh, Dublinin reformi, jota pitää soveltaa. Well, maybe I shouldn't add it. Mm-hmm. Ehkä ei pitäisi lisätä mitään, mutta en voi vastustaa Yritin tässä selittää sitä, miten minä näen tämän asian, josta tänään puhumme. Vain tällainen pieni osa isoa kokonaisongelma. Tämä pikkuinen osa uudelleen sijoittaminen ihmisten kohdalla, jotka ovat suojan tarpeessa Ja miten heitä sijoitetaan uudelleen. Tämä helpottaisi hiukan ainakin teoreettisesti, ja sen pitäisikin helpottaa taakkaa, joka nyt tämä muuttoliike painekattilan päälle. Siis jos on miljoona ihmistä, noin suurin piirtein, jotka harkitsevat lähtemistä eivät ja ovat sellaiset, eivät voi jäädä maahansa, joka on esimerkiksi sodan repimä, niin silloin kun koordinoidaan YK ja EUn välillä unioni voi silloin ottaa 20 000 näistä ihmistä kiireellisesti ja sitten koordinoidulla tavalla Mm, menettely, hyvällä menettelytavalla mukaisesti sovimme asiasta. Tästä me nyt tänään puhumme, että me uudelleen sijoitamme 20 000 ihmistä ja sitten meidän pitäisi keskustella siitä, onko asia neuvoston päätettävissä, miten me uudelleen sijoitamme henkilöt jäsenvaltioiden kesken 000 tähän maahan ja 000 tuonne ja 300 000 jonnekin muualle, vai Päättääkö asiasta komissio? Tämä on yksi näistä asioista, josta pitää päättää. Siis jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisina toimimaan tässä. Se on suuri ero, kun puhutaan tästä Dublinin järjestelmän jakamisesta, jotka ovat tulleet laittomasti eu alueelle, jotka ovat ehkä tällä hetkellä Italiassa tai Kreikassa, jotka ovat tulleet meidän tuntemiamme väyliä pitkin. Mutta tässä uudelleen sijoittamismekanismi, siinä komissio määrittelee tavoitteet ja, ja jäsenvaltiot neuvostossa sitten määrittelevät osallistumisensa. Tässä on hyvin selkeästi kirjatut tavoitteet, mutta jäsenvaltiot voivat sanoa, että me otamme ehkä viidennen tai kuudennen siitä, mitä komission ehdotuksessa sanotaan. Not be, um... Haluaisin sanoa, että tätä pitäisi sotkea erittäin eh, kyseenalaisen ristiriitaisen 250 000 euron seuraamuksen, jos ei pysty uudelleen sijoittamaan lukuisia ihmisiä, joita tulee rajoillemme. Ja tästä ei ole päätetty, siitä ei, se ei ole vielä edes ollut täällä meidän, meillä esilläkään. Ei tässä ole yhteyksiä. Edustaja Olbricht. I think that, uh, what... Uskon, että se mitä me nyt teemme budjettivaliokuntana on se, että me haluamme ratkaista maahanmuutto ongelman, maahanmuuttopolitiikan tämän ongelman unionissa kokonaisuudessaan. Emme voi jakaa tätä palaseksi. Monia poliittisia erimielisyyksiä vaikka onkin. Ymmärrän kölmelin näkemyksen, koska emme voi erottaa asioista toisistaan. Tässä on surrealistisia elementtejä, jotka on kohtu yhteen. Koko maahanmuuttopolitiikka ja turvapaikkapolitiikka ja viisumipolitiikka ovat erillisiä. Ihminen, joka haluaa lähi pois, hän voi pyytää viisumia, ja sitten ihmiset, jotka joutuvat lähtemään ja odottavat apua, heitäkin on. Jäsenvaltiot auttavat heitä vapaaehtoisesti, taikka sitten he tulevat laittomasti, eikä sitten tule tämä 250 euron luku kyseeseen. Ei tätä voida pilkkoa tällä tavalla palaiseksi. Me tarvitsemme monimutkaista kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa. Budjettivaliokunnassa 10 000 ja sitten 250 000 Tällaisista voidaan päättää, mutta entä koko järjestelmä? Avammeko viisumi järjestelmä ihmisiä, jotka ovat vapaaehtoisesti tulla Eurooppaan? Mikäli halutaan tulla, olemmeko valmiita maksamaan? Haluat, päästäänkö he tänne viisumilla vai pistänkö heidät leireihin? Jäsenvaltiot ottavat sitten ne, mikäli haluavat, näiltä leireiltä ja niin poispäin. Ei tässä ole mitään uutta. E- eikä minä sano nyt mitään uutta, mutta meillä pitäisi selkeä keskustelu parlamentissa koko maahanmuuttopolitiikasta. Eli näin tehdä, Tämä on palaan siellä, pala täällä. Ja sitten yritän sitten muka sanoa, että tämä on jonkinlainen järjestelmä. Edustaja Kolmel. Kiitoksia puheenjohtaja jälleen kerran. Vielä lyhyesti, yhteenvedonomaisesti. Keskustelu osoittaa, että me kaikki näemme saman ongelman tavata toisella. Ja ymmärrän sen, mitä kollega Dupré sanoo. Mutta tosiasia kuitenkin on ja pysyy. Ensinnäkin on vapaaehtoista maahanmuuttajien vastaanottoa suoraan kolmansista maista. Mikäli tämä päätös toteutetaan, kustannukset jaetaan EU-tasolla. Pakollisen ottava maa saa 10 000 euroa. Mutta samanaikaisesti keskustellaan komission ehdotuksesta, joka muun muassa toteaa, että mikäli maahanmuuttaja on jo päässyt Eurooppaan, ja sitten onkinlainen jako kiintiö, Sellaista ei vielä ole, mutta se, mikä sellainen olisi, jäsenvaltion, joka ei kunnioita tuota kiintiötä, pitäisi maksaa 250 euroa. Eikä tässä nyt... Mikä maa sitten olisi vapaaehtoinen ottamaan yhden maahanmuuttajan suoraan kolmesesta maasta, mikäli samanaikaisesti maan pitäisi pelätä, että sitten kun Eurooppaan tulee valtava määrä ihmisiä, ja sitten tulee tämmöinen kiintiö, eikä kunnioita Tätä kiintiöt joutuu maksamaan 250 000. Eihän kukaan tällaiseen, tällaiseen rupea. Tämähän on täysin pähkähullua. Joten meillä pitäisi olla kokonaisvaltainen käsite. Se kuulostaa kyllä hyvältä, mutta korkeintaan täällä olisi jonkinlainen placebo-vaikutus, lumen vaikutus. Siksi pitäydyn siitä, siinä, että me tarvitsemme kokonaisvaltaisen konseptin. Muuten aina ryhdytään tällaiseen yksittäisiin toimiin ja tuloksena on se, että toimitaan tavoitteiden vastaisesti pikemminkin kuin niiden mukaan. Selvennykseksi tässä keskustelussa nyt tässä vaiheessa, mutta 250 000 edustajan Debreen maasta maalijoille, piti, joka piti ottaa tuhat pakolaista, joka kieltäytyy, niin sitten hän saa, kahden, se saa 250 000 sakot. Niinkä? Puheenjohtaja, tätä ehdotusta on komissio meille tarjonnut. Meidän pitää ottaa siitä kantaa piakkoin, koska minä olen myös lausunnonantajana. Ja mielestäni tämä luku on aivan mieletön. Emmekä koskaan pääse sapuun tässä edes parlamentissa, puhumattakaan neuvostosta tästä 250 000 euron summasta. Ja sen takia ehdotankin teille mekanismia, josta mielestäni minä valitettavasti olin sitä mieltä, että se on parempi kuin tässä ehdotettu. Mutta me, kun minä kuulen jatkuvasti, että ei löydy tahtoa EU-sta luoda yhtenäväistä turvapaikkapolitiikkaa, niin tämä nyt on ihan hölynpölyä. Kyllä me tiedämme, että tilanteet vaihtelevat. Teillä on miljoonia ihmisiä pakolaisleireillä tällä hetkellä ja jonkun, joidenkin maiden ansiosta, Jordania ensimmäisenä jos uudelleen sijoittamisohjelmassa pyritään ottamaan tietty määrä ihmisiä näiltä leireiltä ja tuomaan heidät EU-alueelle, jotta näiden maiden taakka kevenee antamaan näille ihmisille paremmat kehitys, kehitysmahdollisuudet uudessa elinmaassa. Tämä on todellinen tilanne. Ja Dublinin reformi vastaa myös todellisuuteen. Eli joka päivä on ihmisiä, jotka ylittävät laittomasti rajoja olosuhteissa, joista te tiedätte Välimeren yli tai Balkanin yli, joista vielä löytyy jonkinlainen reitti ja saapuvat EUn alueelle, kun he, he tulevat EUn alueelle. Ja tässä vastaan viisumikysymykseen, kun he tulevat EUn alueelle rajalla tai siis maan sisällä, kun pyytävät turvapaikkaa. Silloin teidän pitää käsitellä turvapaikkaa, no, mutta Sitä ei ole Geneven sopimuksessa ennakoitu, että jos joku pyytää viisumin omassa maassa ja sitten pitää saada viisumia, hänen pyyntönsä pitää käsitellä. Geneven sopimuksessa ei sanota näin rajalla kun olette maan rajoilla, jolloin pitää tutkia teidän pyyntönne. Ei tässä nyt pidä sotkea asioita. Totta kai pitää keskustella EU-maahanmuuttopolitiikasta, onko se yhteneväistä kokonaisvalta, mutta täytyy tajuta, mikä on todellisuus menetelmissä ja todellisuus todellisessa elämässä. Se on kotia. Vuonna 1951, kun solmittiin. Koska solmittiin Geneven sopimus, kysyy puheenjohtaja. Jodan jälkeen 1951, sanoo puheenjohtaja. Se, eh, se nimenomaan laadittiin sen takia, että ihmiset halusivat paita kommunistista järjestelmää tulla muihin maihin. Mutta ihan olosuhteet eivät ole enää ihan prikuleen samat. Ja, ja sen takia meillä pitää olla kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, kun puhutaan 10 000 eurosta. Ihan hyvä. Mutta tavoite on mikä? Budjetillista mitä se tarkoittaa, että hyväksytään tietyt tekijät, mutta mitä, miltä tämä budjetti näyttää sitten jatkossa? Ovatko valtion ja hallitusten päämiehet valmiita sanomaan, että he haluavat yhdessä hallita tätä jakaen suvereniteettielementtejä, kun myönnetään turvapaikkaa anomuksia joissakin maissa siis muutamassa viikossa, myönnetään pakolaistatus joissakin muissa maissa, niin kuin minun maassani, niin se saattaa kestää kaksi-kolme vuotta, ja sen päätyessä maahanmuuttajalle, jos, jos maahanmuuttajalta evätään turvapaikanomus, niin silloin alkuperämaa ei enää edes halua ottaa sitä takaisin. Eli tässä on tilanne aika omituinen. Ovatko valtioiden hallitusten päämiehet valmiita yksinkertaistamaan, yhtenäistämään ja nopeuttamaan turvapaikka-anomusmenetelmiä. Tässä oli kyse vain 10 000 eurosta. Minä uskon, että me voisimme budjettivaliokunnan jäsenenä sanomaan, että ihan mukavaa, mutta mis, mihin tässä nyt ollaan menossa, jos huomenna meillä on miljoona ihmistä kolmesta miljoonasta Turkissa olevasta, jotka tulevat EUn maaperälle. Yksi miljoona kertaa 10 000, se on 10 miljardia. En minä sitä vastusta, mutta miten se sitten äh, tuntuu EU-budjetissa? Jos me hyväksymme tämmöiset äh, pistekohtaiset toimenpiteet ja sitten törmätään seinään budjetillisesti, koska neuvosto lähtee äh, tekemään meille kaikenlaisia kommervenkejä ja sitten jatkossa annetaan Euroopasta kuva, että se on täysin kykenemätön hallitsemaan tätä. Ei mikään ihme, että populismi saa lisää jalansia. Edustaja Sarvamaa. That's exactly why Because again, we are just... Niin, niin toistan. Mehän puhumme pi- pienistä pakolaismäärien vastaanottamista. Olisi sitten ihanaa, jos olisi tällainen kokonaisvaltainen yksi ainoa suppoliittinen suunnitelma, mutta tämä nyt minun ei pitäisi sanoa, mutta milloin tällainen tapahtuisi, milloin kaikki jäsenvaltiot sanoisivat, että no ok, me kaikki jaamme tätä taakkaa, taakkaa yhtä lailla. Tällä hetkellä ainakaan tilanne ei todellakaan ole tämä. Mutta joka tapauksessa, jotta helventäisin puheenjohtajamme murhetta. Juuri tämän takia muuten jäsenvaltioita pitäisi valvoa, ja ne laskevat varsin huolellisesti, kuinka kovinkaan monta sitovaa sopimusta. Ne haluavat tehdä etukäteen ja sitoutua näin ottamaan kolmesta maasta ihmisiä ja sitten niille maksettaisiin 10 000 euroa. Tästä ei tule miljoonaa, enkä usko, että tässä 100 000 ihmisestä, josta puhutaan, kun puhutaan tästä uudelleen sijoittamismenettelystä. Edustaja Böge. Mikrofoni. Gerard Prey on aivan oikeassa, ei puhu pitkään, kun on kyse uuden sijoittamisohjelmasta ja toisaalta tietystikin niistä ongelmista, jotka liittyvät kokonaishaasteeseen ja johdonmukaisuuteen sen hoidossa. Viittasin vielä eräsen seikkaan, johon kollegat voisivat tutustua. Unionin oikeus 78 artikla Lissabonin sopimuksessa selkeästi asian määrittelee, myöskin kun on kysymys siitä, kuinka normeja asetetaan pari vuotta. Näin on, tähän on pyritty, mutta primäärioikeudet ei ole täysin pistetty oike- täytäntöön. Siinä puhutaan Euroopan unionin takaisinottosopimuksista kolmansien maiden kanssa, erityishaasteista, joita viime aikoina on nähty, ja kriisi. Kriisinhallintamekanismi voidaan ottaa käyttöön. Ja artikassa 80 lukee jotakin solidarisuudesta ja taloudellisen taakan jakamisesta, eikä taakan jakamisesta ei kannata ole toteutettu, primaari oikeus antaa meille jo kaikki mahdollisuudet, kaikki kortit käsimme, mikäli vain saataisiin kokonaisvaltainen johdonmukainen paketti kaikki ne toimineen. Se tästä vaan puuttuu. Nyt saanemme kuulla loppuyhteenvedon keskustelusta. Ihan vain muistutan teille, että minä olen antanut lausunnon yhdestä ehdotuksesta. En ole neuvoston äänitorvi enkä komission äänitorvi. Minä yritin vain, no, no niin, niin, niin, minä yritin vain kertoa asioista, joista, joita työstetään samanaikaisesti. Jo, jos sanotaan, että EUlla ei ole minkäänlaista yritystä hoitaa yhteisesti maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, komissio pyrkii tekemään, mutta, mutta neuvosto on lähes kykenemätön siihen. Jos halutaan saada neuvosto hyväksymään joitakin komission ehdotuksia yhteneväisestä, mutta se, tar- se edellyttää tietynlaista muutosta ja se pitää tulla Luxemburgista. Edustaja Depre, oletteko te sitä mieltä, eikö tätä voitaisi muotoilla sillä tavalla komission ja neuvoston puolesta, jotta ne sanoisivat ihan selkeästi, että tämä on kokonaisvaltainen näkemys ja me haluaisimme nyt saada jo jonkinlaista rauhoitusta budjettimielessä tähän kysymykseen. Puhuja mikrofoni oli auki. Libe-valiokunnan lausunnon pitää keskittyä budjettivaliokunnan toimivaltuuksiin kyseisestä asiasta. Sitä minä nyt tässä yritän tehdä. Minä ehdotan teille, että sanotaan, että ei tehdä tarkistuksia, koska olemme kokonaisvaltaisesti samaa mieltä komission ehdotuksesta kun, miten tämä hoidetaan rahoituksellisesti. Jos me haluamme saada jotakin yhteneväisempää mielestäni, niin meidän täytyy käyttää tilaisuus hyväksemme silloin kyse vuoden 2017 budjetista, koska silloin, silloin pitää ottaa miljoona me olemme budjettivaliokunta, ei tässä voi hyväksyä mitään yhtä pientä ehdotusta, jos emme tajua, mitkä ovat seuraamukset EUn budjetissa. Koska silloinhan voi tulla osittaisia toimenpiteisiä ihan mukavia, mutta mehän takaamme budjetin yhteneväisyyden ja öö, kyvyn rahoittaa sen, mikä on päätetty. Mehän sanomme kuitenkin, että komissio tekee mitä pystyy erittäin vaikeassa kontekstissa, mutta minä, minua ainakin hieman inhottaa neuvoston asenne, jossa se ei mitenkään kanna vastuutaan, se katsoo vain lyhyellä aikavälillä eteenpäin. Siinä tulee vähän vaalipolitikointi mieleen. No, me, uh... Ei, sanoo puheenjohtaja Debreen repliikkiin jota ei kuulunut tänne. Joskus voidaan kuitenkin olla kapinoida jo vastaan, joka on täysin käsittämätöntä se antaa surkean kuvan EUsta, ja joka taas ruokkii populismia. Ja tässä taas sitten käperrytään omiin kansallisvaltioihin ja lähdetään sulkemaan rajoja. Minä voin itse miettiä, josko tähän tarvitaan tarkistuksia. Ei ole siis tarkistuksia, sanoo puheenjohtaja. Te voitte hylätä lausuntonne ja korvata sen toisella tekstillä. Kyllä kai meidän täytyy jollain tavalla voida protestoida, koska tämä on pientä näpertelyä eikä mitään kunnollista työtä. En ole ihan samaa mieltä, sanoi edustaja Depré. Monsieur, Fernandez. No. Edustaja Fernandez. Euh, mon français, il est pas mieux que... Ei niin minun ranskani ei ole parempaa kuin Gerardin Ranska, enkä pysty häntä paremmin tätä selittämään. Mutta tässä nyt on aiheutettu paljonkin hämmennystä tässä keskustelussa. Tässä on lausunnosta kyse. Tässä on kyse uudelleen sijoittamisesta. On selvää, että sitten tämä ero jaolla ei ole mitään tekemistä sakkojen kanssa. Tästä ollaan samaa mieltä tästä politiikasta, alakohtaisesta politiikasta globaalimmassa kontekstissa, jota tässä yritetään aikaansaada. Sekin on selvää, että juurikaan tästä ei synny budjettivaikutuksia, koska jäsenvaltiot eivät osta oikeastaan ketään. Global, on doit... Niin esittelijä, budjettiesittelijä on tähän on jo tarkastellut globaalimmin tätä osalta mukaan kaikki politiikat. Tässä on kyse EUn talousarvosta 2018. Tämä ei liity mihinkään lausuntoon. Olen täysin samaa mieltä Gerard de Breen kanssa. Ainahan näin ei ole, mutta tänään kuitenkin on. Olen ihan samaa mieltä. Sitten Niin. Jos sopuun päästään kello 11 tänään, sehän on hyvä, koska meidän täytyy siirtyä äänestämään. Enkä usko, että meillä on kovin paljon äänestettävää, jos kaikki menee niin kuin tässä nyt rohkenen ennakoida, koska meillä on täysistuntosalissa piakkoin juhlava tilaisuus ja paikat ovat kallisarvoisia. Jos te haluatte saada istumapaikan, täysistuntosalista on paras lopettaa 11.10 eikä 11.30. Kiitän vielä kerran Gerard de Preta näistä kaikista selvennyksistä, joita hän meille kertoi, ja hän ehdottaa tätä tekstiä ilman tarkistuksia. No niin, jokainen voi käyttää, pystyi puhumaan tästä, koska se tulee painamaan paljon vaakakupissa tulevina kuukausina EUn politiikassa. Nyt siirrymme äänestämään yleisesittelijä, varapuheenjohtaja Jens Geijer. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, siirtopyyntöjä ei ole tullut minun tietooni, joten emme voi edes niistä äänestää, mutta sihteeristöön olen ottanut yhteyttä. Halusin varmistaa, ettei nyt ole tapahtunut mitään virhettä Tämä liittyy viime aikoina tehtyyn päätöksen, joka liittyy globaalisitorahastoa koskeviin päätöksiin. On, olemmeko jättäneet huomaamatta kenties jonkun siirtopyynnön, mutta akuutisti tai mitään akuutteja äänestystarpeita siirtopyynnöistä ei tänä päivänä ole. Bon. Donc, pas... Hyvä, ei ole siis äänestettävää. Nous verrons ça, le, nous verrons ça lundi prochain. Me tutkimme tätä uudestaan ensi maanantaina. Sur la, la, justement la mondialisation. Globalisaatiosta äänestetään ensi maanantaina. Tämä vastaa siis, tässä vastaa siis Jan kysymykseen. Nyt puhuu, annan puheenvuoron edustaja Tarandille muutamista siirroista muista pääluokista. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin voimme nähdä, olen tässä tehnyt jotakin virheitä, kun kirjoitin viime vuoden talousarviota. sitten täytyy korjata siirroilla ja ensimmäinen siirto tulee Euroopan tuomioistuimesta ja tässäkin tarkoituksena on ottaa rahaa erilaisiin eh, tukiin ja maksaa sitten oikeuskuluja ja korvauksia. 160 000 euroa on tämä summa, koska jotkut eurooppalaiset ovat voittaneet näitä oikeusjuttujaan ja heillä on oikeus tähän korvaukseen. Tämä on ensimmäinen asia. Ja rohkaisen, että tukisitte tätä siirtoa. Je ne vois pas d'objection. Oh, Madame Grassler. Edustaja Gressle. Quel virement? Mistä siirtopyynnöstä nyt oli kyse? Minä olen tässä nyt hieman sekaisin. Tuomio. Minä olisin sanoa tästä sanan sen, mikäli sallitte. Tämä on jo toinen siirto. Yksi siirto tehtiin edellisessä kokouksessa ja nyt vielä tämä. Nyt jaksan saksan kielellä. 850 000 euroa siksi, että oli tapahtunut laiminlyöntejä, asiat on hoidettu ajoissa ja sitten oli syntynyt velkaa, jota täytyy maksaa. Tämä ei ole mitään moite tuomioistuimen suuntaan eikä unen suuntaan, mikäli yritykset ja kansalaiset joutuvat odottamaan niin pitkään, että vievät asioita tuomioistuimen eteen. Niin tämä on suuri pettymys minulle ja veronmaksaja joutuu sitten kantamaan tästä viulut, niin tämä ei paranna asia millään tavalla. Siksi uskon, että talousarvojen valvontavaliokunnan pitäisi vielä tarttua niskasta kiinni pääsihteeriä ja asiasta vastannutta virkamiestä. Ja kysyisinkin, kuinka paljon tällaisia laiminlyöntitapausjuttuja on tulossa vielä. Helmikuussa oli kaksi laiminlyöntitapausta tai kolme. Kuinka monta tällaista vielä tulee ja kuinka paljon näistä tulee kokonaiskustannuksia? ja kääntyisinkin tässä komission puoleen. Nämä kaksi yritystä, Plasticos Espanioles ja Almano Alvarez ja Cascogne, vaativat 850 000 euroa. Ja minusta on ikävää, että veronmaksajat joutuvat tämän, tämänkin kustannuserän maksamaan, ja minun niin mielestäni tämä ei käy laatuunsa tuomioistuimen edustaja täällä läsnä oleva voisi vastata edustaja Gresslelle. Euh, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että tosiaan on jo tultu tänne valiokuntaan pyytämään näitä siirtoja tänä vuonna, mutta kuten te tiedätte, on ollut oikeusjuttujen käsittelyssä viipeitä ja tämä on johtanut huomattaviin vaikeuksiin. 2016 nyt sitten joudutaan näkemään, minkälaisia vaikutuksia tästä syntyy ja toivottavasti ei tällaisen tilanteeseen päädytä enää jatkossa, mutta tällä hetkellä Tällaisia kanteita on esitetty. Ja tänä vuonna on ollut jo kolme tuomiota. Ja sitten on vielä yksi kanne vireillä. Sitä odotetaan päätöstä tulevina kuukausina, mutta nämä ovat nämä ainoat kanteet koskien näitä tu- rikkomuksemme tulee tuomion antamiseen kohtuajassa. Tietysti sitten on muitakin oikeusasioita, joita voi tulla esiin jatkossa, mutta tällä hetkellä varmaan vielä tulee uusi, joudumme uudestaankin pyytämään lisäsiirtoa teidän valiokunnaltanne. Kyllä tässä nyt on kuitenkin on oikea ongelma. Onko tuomioistuimella omia keinoja Onko aliarvioitu keinoita, sillä pitäisi olla käytettävissä, jotta se voisi tehdä päätöksiä määräaikojen sisällä? Kyllähän meillä pitäisi olla hyvin selkeätä tiedonvaihtoa. Edustaja Gressle. Voisin vain kannustaa teitä tähän. Usein olemme taitaneet peistä tuomioistuimen kanssa ja pyrkineet varmistamaan sen, että asiat hoidetaan kunnolla – ja halusimme saada selkeän kuun testa Tässä ei ole kuitenkaan vielä onnistuttu. Tämä on erittäin raskauttava tilanne, mikäli EUn elin ei pysty saamaan työtään valmiiksi ajoissa. Täytyy katsoa, kuinka tämä asia voitaisiin muulla tavalla organisoida. Meillä kaikilla on paine, henkilöstöpaineita ja aikapaineita. Minä en ymmärrä, kuinka voi käydä päinsä kuinka tällainen on voinut tapahtua ylipäänsä. Olisi tärkeää tietää, onko kyse tietystä tuomioistuimen kamarista, onko ollut jokin tietty ongelma, että joku kokonaissumma ei ole riittänyt työn tekemiseen, koska jotkut muut osat tuomioistuimessa on kuitenkin saaneet työnsä valmiiksi ajoissa. Nyt täytyy katsoa, mikä tilanne on, ja pitäisi saada kuuluiset selvitykset tuomioistuimelta sen osalta, miten näin on päässyt käymään. Thank you. Uh, I agree with... Kiitoksia. Olen samaa mieltä tästä ongelmasta, jonka Rova Gresle otti esille. Niiden tietojen mukaan, joita meillä nyt on, en usko, että tuomioistuimelta puuttuu resursseja, taloudellisia resursseja, mutta ehkä sillä on ongelmia järjestää omaa työtään. Hyvä uutinen tässä on, että jäsenvaltiot ovat varsin kömppelöitä asettaessaan uusia tuo, tuomareita, joten voimme vieläkin säästää palkkamenoissa, koska äh, tuomareita ei ole veroissaan. Eiväthän nämä ole, ole tuomareiden virheitä, vaan joku muu tekee näitä virheitä EU-rakenteissa. Joten jatkossa EU pitäisi toimia sellaisella tavalla, että emme siirrä rahaa yhdestä budjettikohdasta toiselle, mutta ne, jotka tehneet virheitä, maksavat sitten siitä saksalaiselle tai espanjalaiselle yrittäjille. Mutta siltikin haluaisin pyytää tukea kollegoita tätä siirtoa varten tänään. Me... Ja... Mutta tässä on toinen budjetillinen näkemy, kun tuomioistuin tekee päätöksen, joka tarkoittaa esimerkiksi sakkoa yritykselle, nämä tulot sitten tulevat budjettiin ja niillä on kuitenkin usein taipumus palautua jäsenvaltioiden taskuun, kun tuomioistuin sitä rankaistaan, koska se oli pystynyt tekemään päätöstä järkevien aikataulujen puitteissa. Silloin EUn budjettista mennään taas kassalle. Eikä voitaisi nyt tehdä sellainen periaatteellinen päätös, että kun nämä sakkotulot tulevat jäsenvaltioille, jos on sitten tuomioistuin saanut rangaistuksen, niin sitten ne voitaisiin vähentää niistä summista, jotka on annettu yritysten harteille, eikä, eikä EU-budjetin harteille, eikä voitaisiin tehdä tämänlaatuinen periaatteellinen ehdotus päätökseksi. Yleisesittelijä, mitä mieltä hän on? Meinen Tarkoitatteko tätä vuotta vai ensi vuotta? Äh, molempia. Ei tämä ole ihan oikeudenmukaista, kun saadaan sakkoja, niin sitten ne palautuvat jäsenvaltioiden taskuun, jos tuomioistuin ei pysty tekemään maaraikojen sisällä päätöksiä, jos se saa siitä rankaisuun, silloin se pitäisi vähentää niistä sakoista, joita, jotka EU on perinnyt takaisin. No niin, sen perus, mitä juuri kuulin, mieleni tuli se, että me pitäisi muuttaa varannut Inge Gressle ja minä. No ei se nyt tänään vielä iltapäivällä hoidu kuntoon, mutta Inge ja minä olemme jo kerran käyneet lävitse tämän harjoitteen ja pyrkineet saamaan muutosta aikaan. Asiat on niin, että jäsenvaltiot mielellään sitten vuoden lopussa ottavat taskuihinsa kertyneet sakkorahat. Näin ne haluaisivat ja näin myöskin oikeudentilanne tällä hetkellä on. Ratkaisuongelman olisi se, että sakkomaksuista saadut tulot käytettäisiin toisin. Tässä konkreettisessa tapauksessa ne tulisivat Euroopan tuomioistuimen tuloiksi niitä tuomioistuin sitten pystyisi itse Iranista kyllä maksamaan nämä sakot. Tämä olisi aika kummallista. Mutta mikäli nämä rahat otetaan tuomioistuimelta, tilanne ei kyllä parane, koska tuomioistuin täytyy kyllä jollakin tavalla rangaista, mutta ei sen toimintakykyä saa samalla heikentää. Kun tarkastellaan kokonaistalousarviota, tai unionin kokonaisbudjettia. Mikäli yksi toimielin ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia, niin tämä on täysin pähkähullua. Olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. Meidän pitäisi katsoa, miten nämä sakkomaksut käyttäisiin jokin, jokin muulla tavalla. Poliittisesti me pyrkinyt tähän jo pitkään, niin että vuoden lopussa nämä eivät päätyisi kansallisten jäsenvaltioiden kassoihin takaisin, vaan käyttäisi muu, jollakin muulla tavalla. Tämä ottaisi tilanteessa eteenpäin. Eh, Ei nyt pidennä tätä keskustelua, koska meidän pitää kohta pikaa poistua täältä, mutta esittelijämme pyytää äänestämään näistä summista, mutta te kiistät, kyseenalaistatte tämän, eli meidän täytyy siis äänestää. Siis äänestämme kuinka monta? que... Sähköinen äänestys, sanoo puheenjohtaja, mutta puheenjohtaja itse toteaa, että hänellä ei ole äänestyskorttia. Ehkä voisimme myös harjoittaa hieman liikuntaa ja äänestää kädet käsiäänestyksenä. Kuka puoltaa tätä siirtopyyntöä? Kiitos. Kuka vastustaa? Näin se on äänestetty. Toinen siirto alueiden komiteasta. Edustaja Tarant. Well, committee of Regions is not Alueiden komitea on kuuluisa siitä, että tehostaa aina työtään. Ja tätä varten he sitten pyytävät siirtorahoja, jotta, siirtoja, jotta voidaan luoda uusia virkoja, josta on teille luettelo, vai pitäisikö minun lukea se ääneen? Enpä usko. Joten itse asiassa tässä hyvä uutinen on, että ehdotetut muutokset johtavat kokonaisvirkojen määrän, se pysyy muuttumattomana ja arvioidut säästöt, joista ovat noin 465 000 euroa. se Senttiä pitäisi olla tästä tyytyväinen ja tukea siirtoa. 160 euroa 70 senttiä, 75 senttiä. Tästä ei tarvitse äänestää, koska ei ne ilmeisesti vastusteta. Ei näin ollen valiokunta, budjettivaliokunta on hyväksynyt tämän muutos, tämän ehdotuksen. Nyt me keskeytämme istunnon ja jatkamme tänä iltapäivänä kello 15. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja, kello 14. Jatkamme istunnon kokousta kello 14. Keskeytämme toistaiseksi kokouksen. Kiitos.